Good afternoon, ladies and gentlemen, colleagues. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, arvon kollegat. Moni ei ole vielä täällä paikalla, mutta me kyllä kutsuimme kokouksen kokoon kello kolmeksi ja tyypillisen saksalaisen täsmällisen tapaan aloittaisinkin näin kello 15. Puheenjohtajamme herra Pusek ei pääse paikalle. Hän on pyytänyt, että minä hänen sijastaan johtaisin puhetta tässä istunnossa. Aivan ensiksi toivottaisin tervetulleiksi iltapäivän puhujat. Haluaisin kiittää heitä koko valiokunnan nimissä siitä, että he tulevat mukaan tähän istuntoon ja että he ovat jaksaneet matkustaa tänne Brysseliin asti. Minä haluaisin vähän johdatella tähän asiaan. Euroopan unionissa on noin 23 miljoonaa pk-yritystä. Ne ovat koko talouden selkäranka, kuten tiedämme, ne ovat yli 99 prosenttia kaikista yrityksistä. Ja kuten kaikki tietävät, ne tarvitsevat yli kaksi kolmasosaa kaikista EUn työpaikoista. Digitalisaatio on tärkeä prosessi näille pienille ja keskisuurille yrityksille, jotta ne voivat toimia tehokkaammin ja jotta ne voivat kilpailla kansainvälisellä tasolla, kun Eurooppa on vähän niin jälkijunassa. Internetin kauttahan kaikki kilpailijat ympäri maailman pääsevät Eurooppaan toimimaan ja siksi paras tapa tässä on nyt lähteä mekin puolestamme muualle maailmaan. Paras tapa digitalisoida pk-yritykset ei ole aina itsestään selvää jollain aloilla, kuten perinteisillä tuotantotyöllisen aloilla. Tämä on erityinen haaste. Digitalisaatio voi tuoda mukanaan myös muutoksia yrityksen mentaliteettiin, liiketoimintatapaan ja niihin kykyihin, mitä tarvitaan. Ja siksi tarvitaan esimerkiksi henkilökunnan uudelleen koulutusta ja muuta muutoksiin mukautumisia. Ja jos pääsemme nyt sitten tähän paneeliin, kertoisin, että meillä on kaksi ja puoli tuntia aikaa kolmesta puoli kuuteen tähän kuulemiseen ja kuulemistilaisuus on jaettu kahteen osioon. Kukin niistä päättyy kysymys- ja vastausosioon, joka kestää noin 25 minuuttia. Minä pyytäisin, että jäsenet puhuisivat korkeintaan kaksi minuuttia. Ja näin puhuille jää tarpeeksi aikaa vastata edustajan kysymykseen. Ensimmäinen paneeli. Minä antaisin puheenvuoron ensimmäisenä professori Catherine Ledhille, joka puhuu noin 10 minuuttia. Professori Ledih on assosito professori ja hän toimii Strasbourgin yliopistossa oikeustieteen ja poliittisen tieteen tiedekunnassa ja hän johtaa järjestöä, joka johtaa yrityskehitystä. Kiitos, olkaa hyvä. Kiitos. Thank you. I need just my presentation. Niin haluan painaa tämän esitykseni tänne näkyviin. No, Paula, tarvitsen näitä kalvoja tähän esityksestä varten. Näkyvätkö ne? Okay. Okay, thank you. But it's easier, of course, with... Kiitoksia, tämä on helpompaa, kun on tämä esitys on tästä puhu ranskaa. De le débat. Niin minua pyydettiin puhumaan digitalisaatiosta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja nimenomaan teollisuudessa ja pk-yrityksissä yleensä ja kertomaan hiukan siitä, minkälaista ympäristöä tälle on näky, näky, näkymässä. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin talouden aloihin, tietysti vähemmän joissakin tapauksissa, esimerkiksi ääritapauksina rakentaminen ja matkailu, riippuen sitten siitä, kuinka kehittyneitä ja kypsiä nämä alat tai sektorit ovat. Siitä riippuu se, kuinka paljon digitalisaatio vaikuttaa, ja se ei vaikuta kaikkiin aloihin suinkaan samalla tavalla. Annan teille esimerkkejä tästä ympäristöstä tai aivan tällaisia ruohonjuuritason esimerkkejä, jotta voitte ymmärtää sitä, kuinka kansallinen päätöksenteko vaikuttaa tähän ympäristöön ja, ja toimijoihin ja toisaalta sitten yliopistoihin, muihin alan toimijoihin, yrityksiin, jotta kaikki tämä teknologia saadaan käyttöön, jotta innovaatioita saadaan edistettyä. Talouden digitalisaatio, digitalouden muutos on se asia, josta haluaisin nyt puhua, niin tämä ei vieläkään taida toimia. Niin, esittelen teille muutamia asioita täältä siitä, millaisia kokemuksia olemme saaneet, miten toimet ovat kehittyneet, miten muun muassa pilvipalvelut kehittyvät ja millaisia alustoja on otettu käyttöön ja minkälaisia asioita olemme tutkineet Strasbourgin yliopistossa, muun muassa big dataa ja tällaisia korkean suorituskyvyn verkostoja. Tätä olemme tutkineet hyvin rajat ylittävällä lähestymistavalla. Ja olemme myös katsoneet, minkälaisia hyviä käytäntöjä on muun muassa energiatehokkuuden puolella saavutettavissa ja käytettävissä. Ja myös tällainen asia kuin Green IT eli vihreä teknologia on siellä mainittuna tässä on myös joitakin asioita, jotka koskevat aivan pienimpiä yrityksiä, mikroyrityksiä. Tiedetään, että tämä kyvykkyys digitalisaatioon on yrityksille hyvin tärkeä asia, mutta se vaatii tiettyä kompetenssia, tiettyjä taitoja ja yrityksin, yrityksien on oltava sille avoimia. Ja tämä vaikuttaa hyvin suuresti eurooppalaisiin markkinoihin ja myös kansallisiin markkinoihin. No, nopeasti näistä kokemuksista. Tässä Sassin kokemukset. Puhun tässä pilvipalveluista. Se on suuri monikansallinen yritys ja se vuonna 2005 käynnisti tällaisen pilvi palvelu, pilvitietokoneteknologian aloitteen. Ja nyt tänä päivänä nähdään hyvin, että se on kehittänyt valtavan kehittyneen järjestelmän ja pk-yrityksillä tämä kyvykkyys samanlaiseen toimintaan on sitten paljon alempi. Ne eivät pysty hyödyntämään pilvipalveluita samalla tavalla. Tässä Eurostatin tilastoja ja huomaatte, että Ranska ja Saksa, ne ovat naapurimaita. Niitä kannattaa usein verrata ja, ja ne rikastuttavat toisiaan rajan yli. Ne Ranska ja Saksa ovat tässä varsin huonosti sijoittuneina pilvipalveluiden hyödyntäjinä jäsenvaltioiden joukossa. No kuitenkin PK-yrityksemme ovat tässä mukana ja ne ovat yhteydessä. Meillä on erittäin hyvä aste PK-yrityksissä, jotka ovat lähteneet digitalisaatioon mukaan aktiivisesti ja se on hyvä asia. Jotkut yrittäjät ovat ottaneet tämän asian omakseen. Meillä siis tämä yhteysaste on hyvällä tasolla, mutta sitten on yrityksiä, joissa digitalisaatiota ei ole juurikaan hyödynnetty. Ja sitten täällä on muutamia indikaattoreita, joita Eurostat käyttää pilvipalveluita tutkiessaan. Ja siellä 17 prosenttia oli hyödyntänyt palveluita viime vuonna. Meillä ei ole indikaattoreita, joilla voisimme mitata sitä, kuinka suuri osa yrityksistä käyttää muun muassa 3D-tulostusta. Meillä ei ole mitään yleisiä indikaattoreita. Myöskään erilaisten prototyyppien valmistamisen, niiden eri tavoin valmistamisen mittaamiseen – ja Eurostat on tehnyt tässä parhaansa ja pyrkinyt tekemään mahdollisimman tarkkoja indikaattoreita, joita me voimme sitten hyödyntää. Tässä oli ensimmäinen elementti. Sitten toinen asia, jonka halusin ottaa esiin, olivat äh, muutamat äh, tutkimustulokset liittyen pk-yrityksiin Tässä puhutaan siis HPC, eli High Performance Computing-termistä, korkean suoritustavon, suorituskyvyn tietokoneista tai tietoverkoista PK-yrityksissä. Tässä kyse on siitä, että simuloidaan tuotteita, skenaarioita tuotannossa, simuloidaan molekyylejä, mitä tahansa vaikkapa elintarviketeollisuudessa tai autoteollisuudessa on. Mahdollisuuksia on valtavasti palveluissa, missä tahansa. Ja tässä tarvitaan Euroopan, eurooppalaisen tason ohjausta kansallisen tason ja alueellisen tason lisäksi meidän alueellamme. Ja tässä puhun esimerkkinä Saksasta ja Ranskasta, Ranskasta koska tunnen ne parhaiten. Meillä on yliopisto ja yliopistossa on kaksi tällaista alustaa, jotka hyödyttävät sitten näitä PK-yrityksiä. Ja tämä on todella suuri panostus, jonka Strasbourgin yliopisto on tehnyt ja muutama muu yliopisto niiden lisäksi. Ja tämä tarjoaa tällaista suuren suorituskyvyn laskentavoimaa alueellisesti ja muun muassa big datan käsittelyyn, ja tällä tavoin tietoja voidaan työstää tehokkaasti ja sillä tavoin pk-yritykset, jotka eivät muuten pääsisi käsiksi tällaiseen tietojen käsittelyvoimaan, pystyvät nyt hyödyntämään sitä, vaikka eivät tunne koodausta tai algoritmeja. Pääsevät siis käsiksi tähän alu, tällaiseen alustaan ja se on todella tärkeä panostus, joka on tehty yliopistoiden kesken yhteistyössä ja myös yksityisen puolen yhteistyökumppaneita on ollut tässä mukana molemmista maista. Tässä on toimittu hyvin rajat ylittävällä tavalla Euroopan unionin sisällä ja on pystytty lisäämään tällaista laskentavoimaa. Meillä on ollut Grace-hanke ja se on mielestäni kasvattanut kilpailukykyä. En tiedä kiinnostaako tämä, tämä teitä kaikkia, mutta kuitenkin tässä pystytään kilpailemaan muun muassa amerikkalaisia ja kiinalaisia vastaan – tässä toinen esimerkki, joka on nimeltään Focus ja se tulee tuolta Reinin yläjuoksun alueelta. Ja siellä on tällainen ohjelma, johon muun muassa rakennerahastot ovat osallistuneet ja siellä kehitetään tietotaitoa liittyen digitalisaatioon niin, että se hyödyttäisi yrityksiä tässä esimerkkejä hankkeista, joita on toteutettu IT to Rhine nimisen, nimisessä hankkeessa. Meillä on klusteri, jossa innovaatioita kehitetään yhdessä äh, Elsassin ja muiden Saksan ja Ranskan alueiden kesken yhteistyössä. Siellä on toimijoita Freiburgista, Ludwigshafenista, Elsassin alueelta ja sitten myös Kaiserslauternin digitalisaatioverkosto on lähtenyt tähän mukaan. Tällä pyritetään kehittämään palveluita, joista pk-yritykset voivat hyötyä teollisuudessa tai palvelualalla. Nämä ovat tällaisia työkaluja tai välineitä, jotka mahdollistavat nopeamman kehittymisen tai edistymisen ja tällaisen yleisemmän lähestymistavan yhdelle alueelle, joka sijaitsee siis maiden välisen rajan molemmin puolin. Ja täällä nämä pk-yritykset sijaitsevat juuri tällä alueella. Tässä vielä osallistujia. Tämä oli siis se klusteri. Siellä on kumppaneita, kumppaneina muun muassa yliopistoja, kauppakamareita – ja kaikki ovat kiinnostuneita digitalisaation hyödyntämisestä sekä Ranskassa että Saksassa nimenomaan kulutuksessa. Vielä viimeinen kohta, eli energiatehokkuus ja se, minkälaisia panostuksia vihreän teknologiaan on tehty teollisuudessa. PK-yritykset yrittävät nyt muuttaa omaa toimintaansa vihreämmäksi ja tiedämme, että vuoden lopussa on tulossa YK on suuri ilmastokokous ja meidän kaikkien on tehtävä yhdessä töitä, jotta löydetään hyviä rajat ylittäviä käytäntöjä vihreän IT-teknologian hyödyntämiseksi, muun muassa energiatehokkuuden lisäämiseksi – sillä saadaan tietysti aikaan sitten joitakin muita hyviä asioita, olipa kyse sitten yritysten käyttämästä vihreästä, oh, vihreistä ohjelmistopalveluista tai muista asioista, joilla yritykset voivat lisätä omaa kilpailukykyään kaikissa niissä asioissa, jotka liittyvät pk-yritysten ja julkisen puolen toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Sitten muita tärkeitä elementtejä. Tärkeää on totta kai tietojen tehokas levittäminen, myös verkkoturvallisuus on tärkeää. Verkossa on tiettyjä uhkia ja niitä vastaan täytyy suojautua ja ne, ne on tiedostettava, jotta yritykset eivät joudu tässä hankalaan asemaan. Tässäkin tarvitaan, tarvitaan kompetensseja ja taitojen kehittämistä. Sitä tämä lähestymistapa vaatii. Tässä vielä lopuksi, minkälaisia haasteita meillä on ollut tai yrityksillä on ollut ja muilla toimijoilla on ollut tässä työssä. Tässä on lähdetty luomaan aivan uudenlaisia kumppanuuksia hyvin nopeasti. Siellä on ollut yrittäjiä, opiskelijoita, valmistuneita ja kaikki ovat työskennelleet yritysten digitalisaation parissa – Itsekin olen ollut tämän asian kanssa tekemisissä omassa yliopistossani ja olen ohjannut jatko-opiskelijoita siellä ja meidän tulee kehittää osaamista ja tutkintoja ja näiden valmistuvien taitoja ja nimenomaan jatkotutkintoja, jotta osaamista voidaan lisätä. Ja samalla tavoin tutkintojen on kehityttävä Nämä kaikki toimijat on saatava tässä liikkeelle. Sitä tämä yritysten digitalisaation edistäminen vaatii. Me emme pysty muutoin toteuttamaan EUn digitaalistrategiaa, emmekä pysty muuntautumaan kohti digitaalisia, täysin digitaalisia markkinoita, jos pk-yritysten omistajat ja johtajat eivät lähde tähän mukaan. Meidän on saatava mukaan juuri nämä johtajat meidän on saatava mukaan myös suuret yritys, pk-yritysten ryhmittymät tällaisissa pyörän pöydän tapaamisissa, joita on järjestetty muun muassa Saksan ja Ranskan välillä. Meidän tulee jakaa tietoa tehokkaasti ja kehittää sertifikaatiota Euroopan tasolla, kehittää indikaattoreita ja perustaa jonkinlaisia seurantaelimiä, jotka voivat tutkia, mitä tässä asiassa tapahtuu ja mukaan on saatava tietysti teollisuusyritykset. Meistä monelle on jo aivan selvää, että tässä pitää toimia rajat ylittävällä tavalla, kuten tässä on nyt toimittu. Eurooppalaiset kumppanuudet ovat tässä valtava etu, kun pyritään etenemään varsin nopeasti ja se hyödyttää yrityksiä koko EUn alueella. Kiitos. Merci, professor Lévy. Kiitos, professori Leedi. Kiitos oikein paljon ja seuraavan annan puheenvuoron toiselle puhelle Loran Sibellille. Hänkin puhuu noin 10 minuuttia. Tohtori Sibellillä on PhD-tutkinto innovaatiotaloudesta ja hän on Industrial ammattiliiton neuvonantaja. Hän on vastuussa tieto- ja viestintätekniikasta, mekanista insinööritalusta ja puolustusteollisuudesta. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon ja kiitos siitä, että kutsuitte minut tänne parlamenttiin puhumaan tähän kuulemistilaisuuteen. Eli lyhyesti Industrial Europe on valmistusalan Euroopan tason ammattiliitto. Meillä on 190 jäsenjärjestöä 38 maassa. Katamme kaikki arvioketjut. Edustamme 6,9 miljoonaa jäsentä. Ja meillä on kaiken kaikkiaan 32 miljoonaa työntekijää näillä aloilla. Eli näin esittäydymme ja sitten mennään tähän itse asiaan. Mitä tarkoitamme, kun puhumme teollisuuden digitalisoinnista? No, me tarkoitamme tällä globaalia ja pysyvää verkostointia ihmisten ja esineiden välillä kaikkialla. Tämä tarkoittaa sitä, että elektroniikkaa ja ohjelmistoja löytyy kaikkialta teollisuudesta sekä tuotteista että tuotanto suunnittelu, käyttö prosesseista ja myös huoltoprosessista. Ja nyt katsomme pikaisesti sitä, minkälaisia vaikutuksia meidän liittomme on voinut nähdä teollisuuden digitalisoinnista. Nämä kalot eivät nyt tottele. Pääsisinkö edelliseen kuvaan? Niin, anteeksi, pieniä teknisiä ongelmia. Täältä näkyvät siis teollisuuden digitalisoinnin yleiset vaikutukset. Tämä parantaa resurssien käytön tehokkuutta, esimerkiksi ihmistyötä ja myös energiaa ja raaka-aineiden käyttöä. Tämä tuo myös lisää luotettavuutta ja nopeutta ja tuotteet voidaan paremmin mukauttaa myös käyttäjän tarpeisiin. Nämä eivät liity ainoastaan digitalisointiin, vaan myös aikaisemmista teollista vallankumouksista löytyy tällaisia vaikutuksia. Tämä on ehkä uhka kokonaistyötuntimäärälle, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että teollisuustuotantoa voitaisiin ehkä tuoda takaisin tänne. Sitten on myös erityisiä seurauksia digitalisaatiosta – ja nämä menevät pidemmälle kuin aikaisemmissa teollisissa vallankumouksissa. Ja näitä vaikutuksia nähdään kolmella alalla. Ensinnäkin yhä enemmän kasaantuu varallisuus ja valta sekä pitkillä, pitkissä arvoketjuissa että tietyillä aloilla. Ja sitten toisaalta voidaan havaita, että työsopimus hajoaa. Mitä tämä tarkoittaa? Perinteisesti on ollut työsopimus, jossa oltiin toista riippuvaisia, mutta saatiin myös turvallisuutta. Tämä johtui teknistä syistä siksi, että oli liian vaikea kullakin kertaa eritellä se, mitä työntekijältä odotettiin. Siksi oli helpompaa se, että työntekijä otettiin alaiseksi. Nyt digitekniikan kaudella on paljon helpompi tehdä erityinen sopimus kutakin eri tehtävää varten. Tässä voidaan valvontaa myös automatisoida ja se tulee paljon helpommaksi ja sen takia tässä epätyypilliset työsuhteet lisääntyvät digitaalimaailmassa. Ja kolmas seikka, tämä voi nyt tarkoittaa mitä tahansa voidaan mennä joko kontrollin suuntaan tai yhteistyön suuntaan. Ja tässä kontrollilla tarkoitetaan ihmisten pystysuoraa valvontaa ja sitä, miten yritykset toimivat, tai sitten olla paljon enemmän horisontaalista yhteistyötoimintaa tasa-arvoisten toimijoiden välillä. Tämä on nyt täysin avoin, kumpaan suuntaan mennään. Niin, ammattiliittoina, mitä me sitten mietimme? No, me haluamme periaatteessa antaa suuntaa näille muutoksille. Emme halua niitä vastustaa, vaan haluamme varmistaa sen, että muutokset menevät oikeaan suuntaan. Ja on tärkeää korostaa tasa-arvoisuutta ja osallistumista, jotta voidaan saada parempia työpaikkoja. Eli meillä on uudenlaisia ajattelutapoja, konkreettisia ehdotuksia, jotta voidaan edistää digitalisointia sellaiseen suuntaan, että se on yhä yhteistyöhenkisempää ja mukaan lukevampaa. Pitäisi saada teollisuustyöpaikkoja aikaiseksi digitaaliajalle ja tarvitaan paremmat työskentelyolosuhteet tähän maailmaan, jossa digitalisoituminen on vaikuttanut ja kävisin läpi nämä meidän ehdotuksemme nopeasti. Ja nämä ovat asioita, joita juuri mietimme. Eli tarvitaan nyt vastuuntuntoista innovaatiota digitaaliajalla. Pitää investoida sellaiseen innovointiin, joilla on myönteistä potentiaa työpaikkojen luomisen osalta tänne Eurooppaan. Eli tässä pitäisi olla johtoasema elektroniikkakomponenttien ja järjestelmien alalla. Tämä on todellinen haaste tässä vaiheessa. Ja sitten on työstettävää eh, sellaisia laitoksia, joissa puretaan eh, kokonaisuuksia kiertotaloutta varten ja on pystyttävä myös jäljittämään tuotannon tuotantoolosuhteet yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti tämä myös kansainvälisten tuotantoketjujen osalta, jotta voisi olla paremmat työskentelyolosuhteet kaikille. Ja mietimme myös sitä, miten innovaatioiden lisäarvoa voidaan oikeudenmukaisesti jakaa. Tämä liittyy verotukseen ja sääntelyyn, mutta tarvitaan myös avoimet standardit tuotannon digitaalista integroimista varten pitää varmistaa se, että säännellään myös monopolistiset digitaalialustat. Ja kuten edellinen puhuja, mekin toivomme, että kyvyiltä tai ihmisten osaaminen tukisi tätä teollista johtoasemaa, mutta olisi tärkeää, että digitalisointia käytettäisiin myös niin, että päästäisiin parempiin työskentelyolosuhteisiin tässä uudessa digitaalimaailmassa. Eli me haluaisimme mennä seuraaviin suuntiin. Tarvittaisiin lisää työehtosopimusneuvotteluja, lisää tiedotus- ja tiedonsaantioikeuksia työntekijöille, siis kaikille työntekijöille ei ainoastaan työsuhteessa oleville, vaan myös niille, jotka ovat nyt tällaisissa epätyypillisissä työsuhteissa tai sopimussuhteissa. Haluamme myös miettiä työaikaa, sen kestoa ja volyymiä ja joustoa. Haluamme koulutusoikeuksia digitaalisuuteen liittyen kaikille työntekijöille ja on varmistettava, että voidaan tasapainottaa työelämä ja myös ihmisten yksityisfääri töissäkin. Loppupäätelmänä sanoisin, että ammattiliitot ovat valmiita vuoropuheluun teollisuuden digitalisoinnista ja pitäisi käyttää hyväksi myönteisiä mahdollisuuksia on vältyttävä vaaroilta ja on pyrittävä välttymään siltä mallilta, jossa voittaja saa kaiken. Tämän on sosiaalisesti tuhoisaa. Haluamme sellaisen mallin toimivan, jossa tehdään yhteistyötä, otetaan kaikki mukaan ja jossa tuottavuus, etu jaetaan oikeudenmukaisesti kaikkien kesken yhteiskunnassa, että kaikista tulee voittajia. Ja täältä voitte saada lisätietoa. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitos, tohtori Sivel. Ja seuraavaksi meillä on puheenvuorot eri poliittisten ryhmien koordinaattoreilta. Ja ensimmäisenä saa puheenvuoron Anne Sender EPPstä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kahta puhujaa hyvin laadukkaista esityksistä. On totta, että me teemme juuri nyt töitä äh, Euroopan digitaalimarkkinoiden asioiden parissa ja komissio on esitellyt meille tiettyjä aloitteita ja reittejä, joita voidaan tässä edetä, jotta saataisiin palveluista digitaalisia, joka hyödyttäisi sitten kuluttajia ja yrityksiä. Ja totta kai tämä vaatii sitä, että lyödään, luodaan hyvä ympäristö yrityksille ja ne kaikkia toimintaympäristö, joka on tasapainoinen ja tasapuolinen kaikille. Haluaisin nostaa tästä vielä pari asiaa esiin. Ensimmäisessä puheenvuorossa kiinnitin huomiota Katrin Ledihin tekemään eroon digitalisoituneiden pk-yritysten ja toisaalta muilla tavoin yhteydessä olevien pk-yritysten välillä. Puhuitte siitä, että kunnollisia indikaattoreita ei ole, joilla tätä digitalisaatiota voitaisiin mitata. Me tarvitsemme totta kai hyviä indikaattoreita ja minä olen sitä mieltä, että nyt olemme olemme ikään kuin jättäneet yhden lenkin tässä ketjussa hoitamatta. Analyysiketjusta puuttuu yksi palanen ja siksi emme, emme voi millään tietää, miten tässä asiassa, missä ollaan menossa tässä asiassa tänä päivänä. Onko tämä kiinni politiikasta vai tutkimustiedosta, tutkijoista? Mitä tässä nyt voitaisiin tehdä tälle asialle? Miten voitaisiin ratkaista tämä indikaattoriongelma? Toinen asia, jonka halusin ottaa esiin, oli se, että te puhuitte näistä panostuksista, joita on tehty ja joiden avulla PK-yritykset pääsevät käsiksi erilaisiin alustoihin, muun muassa liittyen laskentakykyyn ja, ja tehoon. PK-yritykset ovat saaneet pääsyn tällaiseen laskentavoimaan ja tehoon yliopistojen kautta – pitäisikö tässä keskittyä vielä enemmän siihen, että tuodaan pk-yrityksiä ja yliopistoja paremmin yhteen, jotta ne voivat yhdessä synnyttää innovaatioita. Meillä on pk-yrityksiä, jotka ovat jo hyvin tiiviissä yhteyksissä yliopistoihin, mutta sitten on sellaisia, jotka eivät ole, ja siellä on erilaisia esteitä ja jarruja, jotka, jotka estävät tällaista yhteistyötä. Liittyykö se nimenomaan digitalisaatioon Onko meillä muun muassa pk-yrityksissä rahoitusongelmaa? Onko vai onko kyseessä osaamisongelma? Tässä voidaan puhua master-tason koulutuksesta, korkeakoulutuksesta, digitalisaatio, digitalisaatio liittyen pk-yrityksissä. Onko meillä riittävästi tällaista koulutusta ja tarvittavan osaavia ihmisiä näissä yrityksissä töissä. Kiitos. Merci madame. Uh, Martina Werner eh, for S&D. Martina Werner SDstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin erittäin hyvistä ja mielenkiintoista esityksistä. Digitaalinen muutos juuri työstävässä teollisuudessa on erittäin suuri haaste. Erityisesti teollisuudessa tai startup-yritysten osalta pitää luoda uusia rakenteita, toimintamalleja. Sellaisia malleja pitää muuttaa nyt, mitä kymmenet vuosit olet, olet käytössä pk-yrityksissä. Tämä ei ole pelkästään yrityksille, vaan myöskin työntekijöille suuri haaste. Ja uskon, että ilman, että työntekijöitä on tähän mukaan, tämä digitalisointi ei tule toimimaan. Voitteko te ehkä kertoa omista kokemuksistanne Onko joissakin yrityksissä tämä onnistunut erittäin, erittäin hyvin? Ja mainitsittekin tässä, että myöskin tietyissä valtioissa tämä on onnistunut erittäin hyvin. Tai onko olemassa mitään esimerkkejä erinomaisesta koulutuksesta ja jatkokoulutuksesta, tai kuinka sitten työntekijöiden edustajat on otettu mukaan, yritysneuvostot ja muut. Ja onko teillä jotain tutkimuksia jotka kertoisivat tarkemmin näistä asioista. Olisi myös mielenkiintoista kuulla, jos on joku tällainen tutkimus tai tehtäväksi annettu tutkimus, jossa olisi parhaita käytänteitä esiteltävänä. Tästä olisi hyvä kuulla. Ja lopuksi te puhuittekin jo tästä, Rasibel, että tarvitaan työmarkkinavuoropuhelua ylipäätänsä eu tasolla – jos sitten työmarkkinaosapuolten parhaat käytänteet ja muiden sijoitusryhmien parhaat käytänteet, niistä voitaisiin keskustella. Tai onko tämä sitten kyseessä on pelkästään sektorikohtainen vuoropuhelu? Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Kiitos. ECR edustaja ei ole paikalla, joten minä ehkä käytän puheenvuoron oman ryhmäni nimissä. Minulla olisi yksi kysymys olen, siis kysyisin professori Ledhiltä. Te mainitsitte tämän Railan Faltsin alueellisen aloitteen. Ja toisaalta tuntuisiko siltä, että kansalliset aloitteet, tämä Ranskan plan numerik ja sitten samantapainen digitaalinen Saksan suunnitelma eivät ole keskenään koordinoituja – Näinkin pyritään varmistamaan se, että koordinaatiota tapahtuu vai onko tämä ihan erillinen asia. Ja kysymys myös tohtori Simpelille. Jatkaisin edellistä kysymyksestä vielä. Minä itse olen koko elämäni toiminut tieto- ja viestintätekniikan alalla ja olen tullut siihen tulokseen, että esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä ei ole yhteispäätösmahdollisuuksia, missä ammattiliitoilla ei ole oikeastaan minkälaista vaikutusvaltaa näihin toimijoihin, joista on tullut niin menestyksikkäitä. Ja sitten taas Saksassa tai ehkä muuallakin Euroopassa tilanne on hyvin erilainen. Minä haluaisin siis kysyä seuraavaa. Haluavatko tietoviestintätekniikan ihmiset todellakin Eh, ammattiliittojen osallistumista päätöksentekoon vai luulevatko he, että he voivat yksin tehdä nämä päätökset yksilönvapauden pohjalta. Ja sitten seuraavana FDD Tamburano. Per eh, Katrin Ledig. Edustaja Hela kysymys. Me ryhmänä olemme erittäin mielen kiinnostuneita tästä digitaalisesta muutoksesta – ja sen mahdollisuuksista, joita se voi tarjota sitten PK-yrityksille tai yksittäisille luoville käsityöläisille, että näin voidaan käyttää erilaisia uusia mahdollisuuksia hyväkseen. Kuitenkin meillä on epäilyksiä, että voiko yksi henkilö, voiko hän pelkästään yksinään tuoda tuotteita markkinoille, koska hän pitää ottaa huomioon erilaiset eh, standardit ja turvallisuus, näkökulmat. Eli yksi yksittäinen henkilö, joka tekee jonkun tuotteen, tämä on tälle, hänelle erittäin vaikeaa, jopa ylitse pääsemätöntä, että onko tässä jotain mahdollisuuksia tulevaisuudessa katsoa näitä. Ja sitten copyright, eli tekijänoikeudet. Että voitaisiin kehittää varaosia, joita enää tuotetta, voitaisiinko niiden oikeuksia höllentää? Onko tulossa lainsäädäntöä, joka voittaisiin sallia se, että voittaisiin tuoda näitä tuotteita markkinoille, vaikka oikeudet ehkä ovat jossain suuressa yrityksessä. Eli tällaisia varaosia, vaikka joita ei, joita ei enää tuoteta siis. Ja sitten sitten lopuksi vielä tämä digitaalinen kuivu. Se, joka ei tällä hetkellä niin pelkästään tiedoista ja taidoista, vaan myöskin alueellisista mahdollisuuksista, että, että voidaan käyttää alueellista digitaalista taloutta hyväkseen. Tämä liittyy tietenkin koulutukseen ja kouluihin. Aina yksinkertaisista tavallista kouluista aina tieteeseen saakka. Niin tietenkin tässäkin pitäisi näin avulla tukea tätä. Ja no, hyvin nopeasti. Kiitoksia. Kiitos edustaja Tamburano. Ja sitten edustaja Grill. Ja, dank, ähm... Kiitoksia. Minusta tämä on hyvä kuulemistilaisuus että tässä taas otan esille se, että tutkimus ja tiede toisaalta tukee pk-yrityksiä ja myöskin sitten taas toisaalta työpaikkojen luomista. Rova Lirikille kysymys tästä vielä. Ilmeisesti olet toimineet erittäin suurella menestyksellä Ranskan ja Saksan raja-alueella. Ja viime lainsäädäntökäydellä meillä oli juuri viimeistä tukikaudesta tehty lainsäädäntö, joka saatiin valmiiksi. Ja siinä Horisontti 2020 ohjelmia pyrittiin yhdistämään. Onko tämä nyt onnistunut käytännössä? Tämä on kysymykseni. Eli tutkimusprojektit sekä rakennanhaastovarat, voidaanko ne yhdistää? tämä varmaankin auttaisi, mutta en tiedä onnistuuko se käytännössä vai pitääkö tässä tehdä vielä jotain asian eteen. Itse olen informaatikan aloilta ja tiedän, että yrityksessä on aina pelkoja, jos informaatikan alueella tehdään jotain uutta tai pyritään kouluttamaan työntekijöitä yrityksissä. Ja koulutuksen merkitys on hyvin tärkeää. Uskon, että AY-liikkeellä on tässä tärkeä rooli että voidaan tukea heitä. Kuinka pitkälti tätä jo on nyt EUn alueella valmisteltu vai onko olemassa pelkästään muutama AY-liike, jotka ovat olleet tässä mukana? Mitä me voimme tehdä työmarkkinavuoropuolen osalta, että voidaan tukea paremmin työntekijöitä? Kiitos, edustaja Kell. Ja nyt annan puheenvuoron ensiksi professori Lelihille, joka voi vastata näihin kysymyksiin niihin asioihin, jotka liittyvät hänen puheenvuoronsa. Viisi minuuttia tässä on aikaa ja heti sen jälkeen tohtori Siebel voi tehdä ihan samoin. Monsieur le Président, euh, alors en effet, il y avait beaucoup de questions. Puheenjohtaja, niin tässä oli paljon kysymyksiä. Ehkä voisin mennä juuri päinvastaisessa järjestyksessä ja ensin vastaisin tähän rajat ylittävyyteen ja alueelliseen voimakkuuteen. Eli meillä on näitä kansallisia suunnitelmia, on saksalainen ja ranskalainen suunnitelma, mutta nämä alueiset suunnitelmat ovat aika riippumattomia ja tässä tämä rajat ylittävyys on asetettu etusijalle kansallisten ohjelmien yläpuolelle. Minä olen 20 vuotta jo tehnyt rajat ylittävää työtä ja toivottavasti pystyn jatkossa vielä laajentamaan tätä Reinin alueen yhteistyötä tässä todellakin eh, paikalliset toimittajat ovat tärkeässä asemassa. Kansallinen suunnitelma on vain ikään kuin kakopalolla kirsikka ja meillä on Interreg kolme, neljä ja toivottavasti viisikin yhteydessä saatu hyvin toimimaan tämä rajat ylittävä yhteistyötä, mutta vastasin myös Rova kysyjälle, että emme pystyneet horisontti 2020 ja, ja Karon osalta pystyneet vastaamaan. Tässä on tärkeää nyt saada asiat yhdistettyä, kun puhutaan digitalisoinnista ja IT-alasta. Tässä on paljon hyvin työstettyjä aloja, niin kuin seitsemännessä puiteohjelmassa pitää huomioida olemassa olevat tendenssit ja sitten käyttää näitä rakennerahastojen yhteydessä, sillä rakennerahastoissa validoidaan hyvää yhteistyötä ja osaaminen kuuluu taas kaikille toimijoille. Jos halutaan nyt saada 2020 ajatukset lähestymään esimerkiksi Interreg 5, niin tästähän on hyötyä kaikille. Ja näin saadaan parhaat käytänteet kaikkialta Euroopasta koottua, sillä Eurooppa-portaalista osaa käyttää, siis jos sitä osaa käyttää, niin sehän on mahtava tapa saada tietoa hyvistä käytänteistä ja hankkeista, jotka ovat ikään kuin yhteisiä saavutuksia, joihin pitää osata tutustua. Minä toimin yliopistossa ja opetan opiskelijoille, miten käytetään näitä hankkeita, miten käytetään seitsemättä puiteohjelmaa ja horisontti 2020. Ne ovat ikään kuin tietopankkina heille. Ja PK-yritykset eivät välttämättä kykene käyttämään kaikkia kaikkea näitä, eh, tätä valtavaa tietomäärää, mikä sieltä löytyy ja jonka union on rahoittanut. Ja tämä on tällainen harmi, sillä aivan äskettäin on vielä pyritty tähän Interreg B ja C osalta, eli 4 C osalta pääomittamiseen tässä on ollut hyviä synteisiä, jotka on hyvin tehty ja nämä ovat pk-yritysten käytettävissä, sillä ei pk-yrittäjä lähde mistään Euroopan palveluita etsimään, millä alalla on toimittu, onko sieltä yritysalan toimija vai sosiaalinen toimija, ei hän sieltä löydä niitä tietoja, eli hänelle pitää esittää nämä hyvät käytänteet selvästi, pitää olla jotain innovaatiovälittäjiä tai Eh, yrityshautomoja. Tässä Italia puhui näistä APIS-järjestöistä, PK-yritysten järjestöistä, millainen työskennellyt niiden kanssa. Ja ne todellakin siirtävät teknologiaa hyvin laajalti todella kentän läheisyyteen ja kentän käyttöön nyt todellakin tarvitaan tätä tällaista helpottamista, muuten tämä on liian hankalaa ja PK-yritykset eivät saa kaikkea tätä tietoa itselleen millään. Eli nyt tärkeää on olla yhteydessä toisiimme ja on tehtävä yhteenvetoa ja pystyttävä todellakin siirtämään näitä tietoja rakennerahastojen avulla. Tämä helpottuu. Minä kävin Vareisissa ja te kun olette italialainen, niin sanoisin teille, että minä kävin katsomassa Eh, muovituotantoa ja kyseessä oli pienyritys. Sinne otin mukaan elsasilaisia eh, valmistajia ja tässä säästettiin paljon aikaa, koska pystyttiin puhumaan kollegojen kanssa, joilla oli samoja ongelmia. Ei näin tämä kiihdyttäminen onnistuu. Ja sitten vastaisin myös toiselle edustajalle, toivottavasti tämä ei nyt, en nyt unohtanut mitään, mutta sitten toisaalta meillä – on tämä eh, standardointiasia on hyvin tärkeä se huomioida. Ja meillä on toisaalta monopolit. Moni suur yritys pyrkii saamaan omat standardinsa käyttöön. Ei ole vielä avoimen innovoinnin alalla eikä myöskään ohjelmistojen alalla avointen avoimet ohjelmistot eivät ole vielä tarpeeksi laajoja. Tästä tulee kyllä tämä avoimen innovaation kysymysten taas auki. Thank you very much. Kiitos ja tohtori Sybel. Uh, Kiitos. Yritän vastata kysymyksiin järjestyksissä. järjestyksessä. Ensimmäinen kysymys koski sitä, onko meillä esimerkkejä hyvistä käytännöistä digitalisaatiosta tuotannossa. Kyllä niitä on. Minulle kerrottiin äskettäin tällaisesta esimerkistä, joka tulee Isosta Britanniasta, yrityksestä nimeltä Valiant. Se tekee kattiloita, lämmityskattiloita. Me emme ole tietenkään tutkimusorganisaatio, vaan ammattijärjestö, mutta me kuitenkin järjestämme tähän aiheeseen liittyvän konferenssin marraskuun alussa – ja siellä annetaan lisää tällaisia konkreettisia esimerkkejä. Sitten työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu, se on sellainen asia, jota tässäkin prosessissa tarvitaan. Ja me olemme nyt aloittamassa yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa ja ennen kaikkea teollisuuden työnantajien kanssa vuoropuhelua, jossa pääsemme keskustelemaan siitä, miten digitalisaatio vaikuttaa muun muassa työvoimaan ja muihin asioihin, jotka tässä on nostettu esiin. Tämä siksi, että pääsisimme tässä asiassa eteenpäin. Ja vastauksena edustaja Kriilille. Digitalisaatio koskee useita ammattijärjestöjä ja se on monelle ammattijärjestölle aivan uusi asia, mutta samoin se on uusi asia monelle työnantajajärjestöllekin. Eli me kaikki yritämme tässä nyt jotenkin päästä käsiksi tähän asiaan ja ymmärrämme samaan aikaan, että tähän liittyy paljon mahdollisuuksia, mutta samaan aikaan myös paljon haasteita, joihin täytyy tarttua. Ja se on Industrialin eräs tehtävä. Meidän täytyy nostaa tietoisuutta jäsentemme keskuudessa näistä asioista ja saman tavoin, samoin tavoin myös nostaa tietoisuutta työmarkkinaosapuolten kesken näistä massiivisista muutoksista, joita on tulossa ja joista ne eivät välttämättä ole tietoisia. Puhun siis sellaisista asioista, jotka jo tapahtuvat paraikaa. Meillä on tässä toiminnassa kyllä hyvin vahvaa dynamiikkaa. Sitten herra Henkelille vastaus tarvitsevatko työntekijät ammattijärjestöjä IT-maailmassa? Provokatiivinen kysymys, kiitos siitä. Tähän minulla on kaksi pointtia. Ensimmäinen on se, että tieto- ja viestintäteknologia on ollut hyvin dynaaminen sektori, johon on palkattu ihmisiä todella suuria määriä. Tällä hetkellä yksilön sopimusvoima ja sopimisvoima – tuolla alalla on kuitenkin vähän ongelmallisessa vaiheessa, sillä ei pystytä takaamaan hyvää ammatillista kehitystä. Me olemme kuitenkin järjestäneet kokouksia työntekijöiden kanssa, jotka työskentelevät suurissa IT-yrityksissä, kuten vaikkapa HP Euroopassa ja muuallakin. Ja työntekijät ovat ymmärtäneet sen, että heitä ikään kuin kilpailutetaan toisiaan vastaan eri maissa – ja eri maanosissa sijaitsevia työntekijöitä kilpailutetaan toisia vastaan, työolot heikkenevät ja työntekijät ovat alkaneet ymmärtää, että samoilla syillä on samat seuraukset ja että jonkinlaista joukkovoimaa tässä tarvitaan. Ja toinen pointti, amerikkalainen malli, kuten jo nopeasti mainitsin, on tällainen, jossa voittaja vie kaiken ja jotkut amerikkalaisyritykset ovat keränneet valtavan omaisuuden tällä mallilla ja se on ihan ok, mutta voidaan kysyä, että minkälaista sosiaalista mallia tässä nyt haetaan. Mihin tuo kaikki varallisuus on mennyt? Onko se päätynyt amerikkalaisille työntekijöille, kansalaisille? Tiedätte varmasti vastauksen. Vastaus on ei. Suurin osa tästä varallisuudesta, jota on tuotettu, on pääasiassa mennyt hyvin pienelle yritysten omistajajoukolle, eikä suinkaan näille työntekijöille – jotka kuitenkin edustavat enemmistöä tässä. Me ammattiliittona totta kai puolustamme sellaista sosiaalista mallia, jossa jokainen saa osansa tästä lisäarvon kasvusta ja innovaatioiden kehittämisestä, ja se lisää sosiaalista kohesiota. Tämä puolestaan tekee yhteiskunnista ylipäänsä tehokkaampia ja lisää kunnioitusta ihmisten kesken. Pohjois-Euroopan maat ovat ylipäänsä tasa-arvoisempia kuin muut, ja sen näkee muun muassa tästäkin seikasta. Kiitos. Kun tässä on vielä vähän aikaa, onko muita kysymyksiä niiltä, jotka ovat ehkä vähän myöhemmin saapuneet paikalle? Ei näytä olevan. No, tässä tapauksessa esittelisin teille toisen paneelin puhujat. Ja antaisin puheenvuoron ensimmäiselle puheelle. Kyseessä on professori, tohtori Hartmut Hirsch Kreinsen. Hän oli aikaisemmin puheenjohtajana teollisuussosiologian tiedekunnassa Dortmundin yliopistossa ja hän on työskennellyt yritysten innovaatiostrategioiden puitteissa ja miettinyt, minkälaisia vaikutuksia niillä on yhteiskunnan kehitykseen. Olkaa hyvä, herra Hirsch Kreinsen. Ja, ich danke Ihnen Kiitokset tästä esityksestä ja kutsusta. Ja uskon, että voin esitellä teille muutamia sosiaalialan tuloksia digitalisoinnista ja miten työn pätevyys ja työn organisaatio tulee muuttumaan. Tässä yhteydessä haluaisin viitata teollisuustuotantoon erityisesti. Tämä on erityinen syy, ja tämä mainittiin täällä jo, että Saksassa meillä on ollut jo pidemmän aikaa hyvin syvällistä poliittisteknologista keskustelua teollisuus 4.0. Ja tämä osoittaa sen vähän, miten tämä toimii, tämä seuraava kalvo siis tässä – Tarvitsen tämän kalvon tähän. Niin, tässä on tämä seuraava kalvo. En kerro enempää tästä. Tämä on tunnettu kalvo Saksassa. Eli tämän teesi oikeastaan, joka on mainstreamia keskustelussa tällä hetkellä, tällä hetkellä olemme alkamassa, tai oikeastaan jo prosessissa, tämän niin neljännen teollisen vallankumouksen kynnyksellä, joka liittyy siis digitalisointiin. Tätä kuvaillaan tässä. Ja kysymys siitä, että mitä vaikutuksia tällä prosessilla tulee todennäköisesti olemaan työpaikkojen ja pätevyyden osalta, tähän haluaisin esittää viisi teesiä seuraavan esitykseni aikana. Ensimmäinen teesi. Nyt oli liian nopea, kuten äsken edenkin puhuja. Niin tämä ensimmäinen teesi. Siinä katsotaan sitä näkymää, että tulevat, tulevatko menettämään työpaikkoja. Ja kun katson tässä tieteellistä, mutta myöskin poliittista keskustelua vielä sitä vähän yhteen, niin tässä on hyvin erilaisia kantoja tähän. Tämä on hyvin ristiriitaista keskustelua työpaikkojen menettämisen suhteen. Toisaalta meillä on hyvin pessimistisiä ennusteita. Meillä on kahden brittikollegan tutkimus, amerikkalaisten työmarkkinoiden pohjalta tehty tutkimus, että jopa 50 prosenttia prosenttia työpaikoista katoi seuraavan 20-25 vuoden aikana. 47 prosenttia mainittiin heidän tutkimuksessaan, että nämä ovat digitaalisoinnin uhreina menossa. Ja erityisesti tässä puhutaan tehtävistä, yksinkertaista työtehtävistä, mutta myöskin keskitason pätevyyden omavista tehtävistä. Tietysti toisaalta – Saksassa tämän teollisuus 4.0 keskustelun yhteydessä on ottanut ihan optimistisemman kannan tähän. Ja tässä oletetaan, että useampi 100 000 työpaikkaa luodaan uudestaan lähivuosina. Ja tällä tavoin myöskin luodaan uusia pätevyysvaatimuksia. Ja kysymys onkin, että onko digitaalisen yhteydessä perinteinen korvaava mekanismi, tuleeko se toimimaan niin kuin muissakin teollisissa vallankumouksissa tähän mennessä. Eli pitkällä aikavälillä korvataan lyhyen aikavälin työpaikka menetyksiä. Mutta kuten totesin, tämä on vielä kiisteltyä. Ja eräs tutkimus Saksassa toteaa, että me pitää lähe, lähinäkyvinä esimerkiksi 600 000 työpaikkaa, mutta pitkällä ajan välillä sitten saisimme yli miljoona työpaikkaa tilalle. Mutta tästä kyllä kiistellään paljon. Ja sitten toinen teesi se koskee sitä, miten pätevyys työpaikoilla ja työorganisaatio muuttuvat. Tässä on näkyvässä tällainen perspektiivi tai, tai malli kahden eri suuntauksen välillä. Yksi näkemys on se, vähän ne- pessimistinen näkemys, eikä ole vielä tässä tässä ensimmäisessä. No niin, tämä on tämä kalvo tässä. Tämä on optimistinen kalvo. Tässä tätä te- teesiä kutsumme upgrading-näkemänä, eli pätevyyden kehittämisenä. Digitalisoinnun ja tiedon lisääntymisen ja tiedon saannin parantamisen avulla myöskin pätevyykseen, pätevyyksiin liittyvät vaatimukset kasvavat enemmän kuin prosessivaatimukset. Ja tässä tarvitaan myöskin silloin paremman pätevyyden työpaikkoja. Sitten toisaalta tämän pätevyyden lisäksi puhutaan myöskin polarisoinnista, lisääntyvästä polarisoinnista pätevyyksien osalta. Polarisoinnin ydimenä on se, että erityisesti tämän keskitason työpaikat, jotka ovat ne ovat asian, asian hoitava tällainen ammattimies että ne informaation takia jäävät pois. Ja silloin syntyy tämä tavallaan sakset vaikutus, että ylöspäin pätevyys lisääntyy, kun taas alaspäin yksinkertaisia työpaikkoja jää kyllä vielä, mutta syystä esimerkiksi. Ja ne on vaikea myöskin digitalisoida, ehkä sen takia ne jäävät sinne. Sitten seuraavassa kalvossa. Tässä on vähän mallina ja näin skemaattisesti mainittu tämä asia. Vasemmalla näkyy polarisoitu organisaatio, keskitason työpaikat ovat kadonneet, eli sitten tässä on korkeataso, joka, jonka pätevyys on parantunut, ja sitten tämä jää alle, tämä yksinkertainen taso, siis tästä toistavaa työtä, jossa on vähemmän vaativia työpaikkoja. Ja toisaalta sitten toisella puolella meillä on organisaatiomalli, jota puhutaan tässä parviorganisaationa. Eli malli tästä upgradein mallista tavallaan nyt tässä edessänne, jossa yleisesti pätevyyttä vaaditaan lisää, eli henkilökunnan pitää olla itseorganisoitua, tarttua itseä aloitteisiin ja elää myöskin paljon tällöin vapauksia toimia näiden puitteissa. Mutta oikeastaan on kaksi eri skemaattista näkökulmaa, josta keskustellaan paljon. Ja sitten tämä polarisoitu näkymä. Sitä USAsta paljon tuetaan. Ja sitten tämä parvi perspektiivi, sitä taas enemmänkin Saksassa, Saksan teollisuus 4.0 puitteissa ottaa esille. Sitten seuraava kohta. Tämä on nyt kolmas tiisini. Ja kun me vedämme nämä asiat yhteen, digitaalisoidun talouden seurauksena tulee myöskin työn joustamus ja myöskin rajojen katoamista yritysten sisällä rakenteita katoaa sieltä yrityksistä. Joitava parvi, organisaatio oli tässä yksi esimerkki tästä. Ja sitten myöskin projektiorganisaatio ja ajallisesti rajoitteiset hankkeet lisääntyvät, crowdworking, myöskin yritysten sisällä. Sitten meillä on myöskin yksi tärkeä teema tässä mukana. Meillä on myöskin yritysten väliltäkin katoaa myöskin näitä rajoja crowdsourcing, crowdwork, eli tämmöisen joukkouttamisen avulla tiettyjä toimia voidaan ulkoistaa yritysten ulkopuolelle, tutkimus ja kehitys tai insinööritoimia internetin kautta koordinoida ja sitten vedetään taas internetissä myöskin yhteen nämä kokonaiskuvat. Crowdsourcing ja crowdworking vaikutukset ovat hyvin erilaisia. Toisaalta pelivara lisääntyy työntekijöille, mutta toisaalta myöskin työpaikat ovat epävarmempia ja työn, työnteko on epävarmampaa tämän takia. Ja sitten neljäs kohta, neljäs perspektiivi. Kun vedän nämä perspektiivit nyt yhteen, mitä olen tässä maininnut, niin pitää todeta, että mitään selkeää kehityskaavaa tai suuntaa ei vielä näy. Mutta jos katsomme lähetulevaisuuteen, niin meillä on vaihtoehtoina erilaisia mahdollisuuksia, mihin suuntaan työ saattaa kehittyä. Koska meidän pitää ainakin kaikkien olettaa, että me olemme tällä hetkellä teknologian tukema, tukemassa, äh, tukemassa vaiheessa, kehitysvaiheessa, mutta sillä ei ole mitään selkeitä määriteltyjä vaikutuksia työ, työn osalta. Ja kun me sitten haluamme digitaalisen yhteydessä määritellä työtä, niin meidän pitää katsoa pidemmälle kuin digitalisointi. Minä pitää katsoa tätä sosiaaliteknisenä järjestelmänä kokonaisuudessaan, kuten näet tässä kalvolla. Toisaalta teknologian osa tätä, mutta toisaalta myöskin työ ja, ja pätevyys ovat yksi osa sitten, ja kolmantena on sitten organisaatiomallit. Se määrittelee se, miltä työ näyttää loppujen lopuksi. Totta kai organisaatio ja kommunikaatio vaikuttavat tähän näin. Tämä ei ole sinänsä mitään uutta, mutta digitaalisuuden yhteydessä tekniikka, organisaatio ja työ pitää nähdä tavallaan yhtenä järjestelmänä ja luoda tähän myöskin tätä vastaavia strategioita. Ja tämä liittyy myös totta kai yritysten strategisiin päätöksiin myöhemmin. Sitten viimeinen kohta. Jos vedämme yhteen digitalisointikeskustelun, niin toisaalta meidän pitää puhua näistä riskeistä. Riskit, joita mainitsinkin tässä jo. Pätevyyden katoaminen on vaarana – että työpaikkoja automatisoidaan, yksinkertaiset työpaikat katoavat myöskin keskitasolta. Ja vaarana on myöskin se, että digitaalisen avulla voidaan valvoa enemmän työntekijöitä, miten yritykset käyttävät tätä kontrollimahdollisuutta hyväkseen sitten, käyttävätkö he vai eivät. Ja sitten myöskin tämä joustavuus on tulossa ja rajojen katoaminen. Ja sitten asia, mistä puhutaan paljon Saksassa. Mitä tämä digitalisointi tarkoittaa pk-yrityksille, koska he tällä hetkellä vastustavat huomattavasti teollisuus niin olla keskustelua Saksassa. Mutta toisaalta sitten meillä on mahdollisuuksia, suuria mahdollisuuksia. Meillä on mahdollisuuksia, että teollisuus 4.0 keskustelu vie meidät uuteen keskusteluun, siihen kuinka voidaan humanisoida työpaikkoja Voidaan tehdä uusia työmalleja. Meidän on mahdollisuus myös uusien työmallien avulla muuttaa työpaikkoja, jotka ovat myöskin ikääntyvälle väestölle sopivia. Ja sitten meillä on myöskin mahdollisuus, että teollisuustyö, houkuttelevuus lisääntyy nuorten suuntaan. Me tunnemme tämän ilmiön Saksasta ja muualta, että teollisuuden työpaikat ovat vähemmän houkuttelevia yliopistosta valmistuneille. Ja sitten kun digitalisointi onnistuu, tai tämä teollisuus 4.0 onnistuu Saksassa, niin tämän avulla emme pelkästään voi ylläpitää työpaikkoja teollisuudessa, vaan myöskin lisätä niitä tämän avulla. Herr Professor Kiitos professori Hirsch Kreinsen. Ja seuraavana puheenvuoron saa Manuel Gamelia. Hänkin puhuu 10-15 minuuttia. Herra Gamelia oli 2011 vuoteen asti Madridin polyteknisen yliopiston ja Carlos kolme yliopiston opettaja ja tällä hetkellä hän on komissiones Obreras ammattiliiton vastuuhenkilö, kun tutkitaan uusia tuotantomalleja. Olkaa hyvä. Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille ja nyt puhun sitten Espanjaa. Tässä puhun siitä, minkälaisia vaikutuksia yhteiskunnasta ja työpaikan osalta on digitalisoinnilla. Minähän edustan komission sourajas ammattiliittoa Espanjasta. Jos ajatellaan asiaa liittyen näkökulmasta, ymmärretään kuinka tärkeä digitalisointi on, kun tieto- ja viestintätekniikkaa kehittyy. Tämä vaikuttaa palveluihin ja yhä enemmän myös teollisuuteen. Ja tässä unohtuu jo se, mitä vuonna 1987 Nobelin palkinnon saaja sanoi, että eh, informaatiotekniikka-ala ei vaikuta tuottavuuteen, mutta nyt puhutaan neljännestä teollisesta vallankumouksesta. Nämä tekniikat johtavat prosessien muuttumiseen ja myös arvoketjun uudistumiseen. Ne liittyvät myös kuluttajiin ja kaikkeen yritysmaailmaan. Jos ajatellaan nyt minkälaisia mahdollisuuksia täällä on edistää talouskasvua, haluamme mainita neljä eri mahdollista ongelmaa ja miten niin voidaan puuttua poliittisin ja lainsäädäntötoimin. Ensinnäkin jos ajatellaan uusia tuotteita, niin tässä prosessit tuovat uudenlaisia prosesseja mukaan ja näin tietyt työpaikat vanhentuvat. Tulee myös uudenlaisia tehokkaita tuotantotapoja, vähennetään sitä työvoimaa, mitä tarvitaan eri tuotannon tasoilla. Tämä voi lisätä tuotantoa, koska päästään tuottamaan lisää, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin usein tämä johtaa siihen, että vähemmän tarvitaan työvoimaa näillä aloilla. Ja siksi se, että pyritään korkeaan työllisyystasoon, tähän tarvitaan uusia aloja, jotta voidaan kompensoida nämä menetetyt työpaikat ja huomioida uudet tarpeet. Tässä mielessä julkisten toimijoiden pitäisi olla proaktiivisia, miettiä tuotantomuotoja esimerkiksi ostojen, infrastruktuurien ja julkisten palvelujen alalla. Vaikka resursseja on rajallisesti, niin ihmisten tarpeet eivät ole rajattomia kaikkiin mahdollisuus, kaikkiin parannuksiin pitää ottaa mukaan tämä mahdollisuus vapauttaa muita resursseja. Ja sitten toinen seikka digitalisointiin liittyen on se, että tarvitaan uutta osaamista nämä eivät aina ole korkeatasoisia kuin aikaisemmat, Siellä vaikka digitalisoinnin edistyminen, siihen tarvitaan korkean osaamisen työpaikkoja, mutta kun näitä prosessia otetaan käyttöön, niin usein alemman tason työpaikkoja menetetään. Tässä tarvitaan valtavia panoksia työntekijöiden kouluttamiseen. Voidaan kouluttaa uusia työntekijöitä tai niitä, jotka ovat jo töissä päivittää heidän osaamistaan. Tämä vaikuttaa koko koulutusjärjestelmään kaikilla tasoilla aivan alhaalta alkaen, kun on suhtauduttava myönteisesti muutoksiin ja myös eri erikoistumisaloilla ja ammattikoulutusalalla. Tämä koskee myös työntekijöiden jatkokoulutusta yrityksissä ja niiden ulkopuolella ottaen huomioon, että muutos syklit, jotka tähän tekniikkaan liittyvät, ovat jo paljon lyhyempiä kuin ihmisen työura. On selvää, että koko yhteiskunta voi saada myönteisiä seurauksia, mutta tarvitaan myös julkisia toimia, sillä yksityisin eh, panoksin ei onnistuta niin, että huomioidaan myös ihmisten vapaa liikkuminen ja vapaat sopimussuhteet. Euroopan komissio on sanonut, että pyritään kunnallisen teollisuuspohjaan digitalisoidulla aloilla. Tämä on noin 20 prosenttia koko EUn taloudesta ja tähän tarvitaan Eh, kymmeniä tuhansia uusia erikoisosaajia ennen vuotta 2020. Ja tähän on lisättävä vielä kaikki se, mikä liittyy jo työtä tekevien jatkokoulutukseen. Kolmas ongelma kokonaisuus, joka liittyy digitalisointiin menosta, on se, että nyt on uudenlaista epätasa-arvoa sekä aloilla että alueilla, että myös henkilöiden tasolla. Jos ajatellaan henkilöitä, niin on henkilöstöä, jonka osaaminen vanhenee. Tämä jakaa yhteiskuntaa kahtia myös palkkauksen osalta, eikä ihminen pysty parantamaan asemaansa, jos ei saada tukea eh, sosiaalisilta toimilta koulutustoimen lisäksi. Jos ajatellaan sitten eri aloja. Eri aloilla kehitys menee eri nopeutta ja sen takia tulee eroavaisuuksia, koska käytössä on myös oligopolioita ja suuret verkostot ja digitaalialustat voivat saa etua tästä suuruudesta. Siksi tarvitaan kunnollista sääntelyä. Alueiden tasolla, vaikka pyritään pääsemään eroon esteistä digitalisoinnille, niin se, että eri alueilla erikoistutaan eri tavalla, tämä johtaa siihen, että tulee sekä teollisuuden että palveluiden alalla erikoistumisia ja tämä johtaa siihen, että edut jakautuvat eri tavoin eri alueiden välillä näillä uusilla tuotantoketjuilla. Ja tässä on siksi Euroopan tason yhtenäisyydestä puhuttaessa huomioitava tämä kaikki. Ja neljänneksi, eli viimeisenä, mutta ei vähiten tärkeimpänä, haluaisin viitata myös siihen, miten tämä liittyy työelämän suhteisiin ja liikkeen toimintaan. Digitalisointi tuo mukanaan uudenlaisia suhteita työntekijöiden ja työnantajien välillä ja työntekijöiden kesken. Nyt on helppo yrityksen kontrolloida kaukaa työntekijää myös silloin, kun ollaan kaukana yrityksestä eikä olla työajalla. Digitalisointi helpottaa myös ulkoistamista sellaiset tehtävät, jotka ne hoidettiin yrityksessä. Tässä voi olla vaikka yksittäisten työntekijöiden verkostoja ja nämä työntekijät ovat kuitenkin riippuvaisia yrityksistä, joille työskentelevät. Tällainen työskentely voi helpottaa taloudellista tuottavuutta ja tulee lisää innovaatiota ja joustavuutta ja pystytään huomioimaan kysyntä ja tarjonta paremmin, mutta työntekijän osalta tämä jousto vaarantaa heidän työskentelyolosuhteensa ja vaikeuttaa heidän toimeentuloaan se, että on yksittäisen henkilöiden verkostoja. Meidän on vaikea toimia, kun vastassa on suuria yrityksiä. Työntekijät tarvitsevat uudenlaisia yhteistyömuotoja, voidaan käyttää uutta tekniikkaa ja näin voidaan vastata näihin uhkiin, kun nämä verkostot ovat yhä enemmän rajat ylittäviä. Tähän tarvitaan AY-liikkeen koordinaatiota myös rajat ylittävästi. Tässä digitalisoinnin päähaasteet Euroopan ammattiliitoille. Tämä on tärkeää niille, mutta myös siksi, että voidaan varmistaa, että koko yhteiskunta saa tästä prosessista hyötyä, sillä hyvä työolotaso mahdollistaa kilpailukyvyn yrityksille ja voidaan näin investoida innovaatioon on tärkeää, että meidän toimielimemme antavat tukea työntekijöiden olojen osalta ja ammattiliitoille, työehtosopimusneuvotteluille. Tämä on parlamentin vastuullinen tehtävä, kun digitalisoinnista puhutaan teollisuudessa. Kiitos. Okay, thank you very much. And now I open the round for... Kiitos ja seuraavana puheenvuoroja EPP Ann Sander. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja Kiitoksia jälleen panelisteille näistä hyvistä esityksistä. Puhuitte meille paljon digitalisaation vaikutuksista yrityksiin ja myös yksilöihin ja yksilön osaamiseen. Kerroitte myös yritysten organisaation organisaatioon kohdistuvista vaikutuksista. Ja tässä kerrottiin myös ammattijärjestöjen mahdollisista toimista. Mutta sitten tässä ei puhuttu siitä, kuinka tai millaisia vaikutukset ovat alueellisella tasolla. Tähän haluaisin teidän kantanne. Jos talous nyt digitaalistuu, kohdistuuko vaikutus pääasiassa kaupunkialueille vai myös muualle? Ja loisiko tämä uudenlaisia mahdollisuuksia maaseutualueille, kun ei ole enää väliä, missä maantieteellisesti työskentelee, vai onko vaikutus alue, alueellisella tasolla täysin nolla? For... Kiitoksia sitten edustaja Werner, SND. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myöskin puhujille erittäin hyvistä esityksistä. Hes kysymys. Te kerroitte hyvin näistä mahdollisuuksista, joita tällä on, mutta myöskin puhuitte myös ongelmistakin digitalisoinnin osalta, erityisesti työsuhteissa. Ja voitteko kertoa vähän aikataulusta? Täällä puhutaan vallankumouksesta, mutta oikeastaan kyseessä ei mikä vallankumous, vaan evoluutio. Missä aikarajoissa tämä kaikki tapahtuisi teidän mielestänne? Sitten puhumme täällä tästä toiminta-alustasta teollisuus 4.0, joka on Saksassa, mutta tällä on myöskin muissakin maissa vastaava. Eikö olisi nyt aika tehdä yhteistyötä muiden kanssa? Vai miten te näette tämän? Onko tässä mentaliteettieroja lähestymistavoissa vai eikö kyseessä ole eurooppalainen, jota voitaisiin työstää eurooppalaisittain? Ja mitä haasteita näette tulevan politiikalle tulevaisuudessa? Kiitoksia. Minäkin haluaisin kysyä pari kysymystä ECRn puolesta. Yksi professori Hirsch Kysymykseni on se, että miten tämä teollinen vallankumous eroaa muista aikaisemmista teollisuusvallankumouksista. Saattaako tässä olla joku etukin, johon me olemme vielä keskittyneet? Jos muistan nyt oikein, kun ensimmäinen teollisuusvallankumous tapahtui, niin monet ihmiset katuivat sieltä että poistumaan kodeistaan ja siirtymään tehtaisiin, jotka hyvin kaukana kotipaikoiltaan. Ja nyt tänään näemme, että ei meidän tarvitse matkustaa, vaan bitit matkustavat pitjavaruudessa meidän koteihimme. Eikö tätä aspektia pitäisi tutkia enemmän? Eikö tämä saattaisi olla ehkä jopa mahdollinen etu teollisuus 4.0? Ja sitten Kamellalle kysymys. Te tulette Espanjasta, jossa on hyvin korkea työttömyyden taso, erityisesti nuorilla. Ja nyt Espanjassakin on pakolaisia. Ja kysymykseni on tällainen, että jos on totta, että vaikka tämä positiivinen myönteinenkin versio professori Hirschkreinsenin arvioista tulisi voimaan, että lyhyellä aikavälillä menetämme työpaikkoja, mutta pidemmällä aikavälillä saamme enemmän työpaikkoja tilalle. Eikö tämäkin voisi lisätä sitten teillä lyhyen aikavälin työttömyyttä? Miroslav Sramstop QS, QNGLstä. Olkaa hyvä. Thank you. It is very... Kiitos. Outoa, että teillä oli ongelmia nimen ääntämisen kanssa, vaikka kieli on melkein sama kuin teillä. Niin, minun kysymykseni kuuluu ja on reaktio erityisesti profes, äh, professori Hirsch Kreinsenin puheeseen. Olen lukenut Larry Summersin ajatuksia ja kuten tiedätte, hän on presidentti Obaman talousneuvonantajia ja hän on mukana myös tässä rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen prosessissa hyvin tärkeä tekijä ja hän totesi jokin aika sitten, että kehittyneillä yhteiskunnilla ei ole minkäänlaista kasvupotentiaalia ja että ainoa mahdollisuus, jolla kasvua voi saada aikaan, on se, että kehitetään tällaisia keinottelukuplia – jotka tietysti sitten puhkeavat jossain vaiheessa, mutta saavat aina hetken aikaa aikaan kasvua. Mikä teidän näkemyksenne on tästä hyvin oudosta ajatuksesta, joka Amerikasta on nyt kotoisin? Joo. Mrs. <clears throat> Kumpula. Kiitoksia. Edustaja Kumpula-Natri, olkaa hyvä. Thank you. <clears throat> Thank you for the very good... Uh, Kiitos tästä hyvästä hallituspuheenvuorosta kaikille neljälle puhujalle. Minä haluaisin kysyä, mitä meidän pitäisi tehdä, koska Eurooppa on aika hyvin säädellyt sisämarkkinoita viestinnän, televiestinnän alalla, kuluttajan oikeuksia ja tekniikkaa ja innovaatiota on edistetty, mutta emme kuitenkaan ole saaneet omaa teollisuuttamme johtavan aseman digitalisoinnin alalla. Eli mitä professorit tässä nyt ehdottaisivat, mitä Euroopan pitäisi tehdä, että se pääsi sitä etusijalle maailmanlaajuisesti. Meillä on maita alueita, joissa on hyvin laaja digitaaliverkko ja on paljon koulutusta ja osaamista, mutta luovatko nämä seikat työpaikkoja? Miten sitten haluatte suosittaa tasapainottelua, jos ajatellaan olemassa olevia rakenteita, yrityksiä ja teollisuutta, pitäisikö niitä tukea siellä vähän kun rivien välissä olisi kuulta. Saksassa yritykset eivät tue eh, tätä 4.0 teollisuusvaihetta, eli ajatteletteko, että teollisuus ei ole niin innovatiivista kuin sen pitäisi olla. Minusta sen pitäisi olla tulla innovatiivista ja sitä pitäisi tukea, että se voisi digitalisoitua. Mutta ehkä tässä pitää löytää tämä oikea tasapaino juuri poliittisina päätöksentekijöinä jotta voidaan mahdollistaa uudet innovaatiot, mutta ei pidä kuitenkaan päästä eroon olemassa olevasta teollisuudesta, kun niin paljon on menetetty 400 000 Saksassa ja Suomessa taas luku on hyvin pieni, koska meillä on vain 6 miljoonaa. Meiltä on nyt 200 000 teollista työpaikkaa, mutta samanaikaisesti minä todella uskon siihen, että digitalisointi tuo etua, kun ei siis Keski-Euroopan markkinoilla, vaan näin digitaaliaikana olemme ehkä menettäneet jotain, mutta nyt saamme tämän takaisin. Eli minkälaisia suosituksia olisi digitaalista teollisuuspolitiikkaa ajatellen? Tämä puuttuu vielä. Commission. Kiitos. Ja sitten komission edustaja DG Connectin johtaja. Thank you, Chairman, for giving us the opportunity to intervene. Kiitoksia tässä puheenvuoroon tässä hyvin tärkeässä keskustelussa, teollisuuden digitalisointikeskustelussa. Niin, komission taholta me työstämme tätä eri näkökulmista. Ja olemme osallistuneet vuoropuheluun myöskin kansallisten toimijoiden kanssa, teollisuuden nolla toimijoiden kanssa eri maissa. Ja olemme tulleet jo vuoden verran yhteydessä teollisuuteen. Minun komission jäseni on sitä järjestänyt erilaisia pyöreän pöydän keskusteluja tämän aiheen tiimoilta. Mutta no, kai tämä on teollisuuden asia, mutta myöskin julkishallinnon pitää myös olla puitteet sille, että voidaan parhaiten uudistaa tuotantoolosuhteita ja olla innovatiivisia tuotteen osalta. Ja että yritysmalleja voidaan kehittää, koska tässä on huomattavia haasteita uusille malleille tulossa, joita tämä teknologia tietenkin sallii. Tässä on vain kuusi eri suuntausta, kaksi tärkeää ennakkovaatimusta digitaalisen talouden luomiseen Eurooppaan ovat äh, se, että siirrytään todellisiin digitaalisiin sisämarkkinoihin. Tämä on ennakkoehto sille, että yritykset voivat kasvaa Euroopassa ja käyttää sisämarkkinoita todellakin hyväkseen ja heidän tuotteensa ja palvelunsa voidaan todellakin kehittää kaikille kansalaisille tarjottaviksi. Tämä on edellytys myöskin yritysten kasvulle. Digitaaliset sisämarkkinat, osa, sitä osalta meillä on 16 erilaista tointa, joita tullaan varmaan täytäntöön. Ja se toinen on, vaatimus on rahoitus. Rahoitus sekä uudistamiseen, tuotannon uudistamiseen suurissa yrityksissä, mutta myöskin pk-yrityksille. Investointipaketilla pk-yritysten mahdollisuudet saada rahoitusta tästä investointipaketista, se pitäisi myöskin tukea sitä, että voidaan rahoittaa mitä tahansa yritystä, joka haluaa investoida tähän. Nämä ovat kolme tärkeää asiaa, eli pääsy markkinoille ja saatavuus ja rahoitus, jotta teollisuus voi investoida näihin aiheisiin ja kehittää tuotantoa. Tämän lisäksi meillä on neljä tointa, joissa katsotaan niitä asioita, joita te olette maininneet ja täällä on mainittu aikaisemmin, joita haluamme kehittää jatkossa enemmän neuvoston, parlamentin ja kaikkien muiden sidosryhmien kanssa. Ensimmäinen katsoo juuri pk-yrityksiin, eikä niinkään suurelle teollisuuteen ja tässä pitää tukemaan digitaalista muutosta eri toimien avulla. Otan tästä yhden esimerkin, koska oikeastaan vastaa näihin moniin kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Eli taataan se, että mikä tahansa pk-yritys missä tahansa Euroopassa pääsee näihin toimivaltuuksiin käsiksi, että voidaan digitalisoida. Ja olen samaa mieltä täällä mainitun, mainittujen kommenttien kanssa, että ei ole pelkästään kyse päästä verkkoon, vaan kyse on myöskin muistakin uusista digitaaliteknologioista ja tarvitaan, kun innovoidaan tai korkeuttaa tosi tuotteita tai työpaikkoja. Eli mikä tahansa pk-yritys, heillä pitäisi olla pääsy näihin pätevyyksiin. Ja pitäisi tapahtua sitten jäsenvaltion avulla, mutta myös eurooppalaisella tasolla. Voimme auttaa, että tämä eri keskus voidaan yhdistää toisiinsa, että kuinka tahansa pk-yritys näin pääsee käsiksi koko verkkoon. Että näin saadaan koko Euroopan pätevyydet käyttöön. Kaikkien järjestöjen pätevyydet voidaan ottaa mukaan. Tämä on osa tätä ensimmäistä pilaria, eli pääsy teknologiaan, pääsy pätevyyteen eri yrityksille Euroopassa. Toinen suunta on sitten se, että tuetaan teollisuutta julkis-yksityiskumppanuuksien avulla, jotta voidaan tai että Eurooppa tukee tätä myöskin. IT-alalla, niin verkkoalustoilla, toimintajärjestelmillä tai ohjelmistoilla tai laitteilla, joita tarvitaan, joita voidaan kodit, talot ja kaikki muut yhdistää verkkoon. Julkisyksityisillä kumppanuuksilla tuetaan tätä tätä innovaatiota, mutta myöskin standardisoinnilla ja pääsyllä pätevyyden piiriin. Tämä on yksi ala. Ja sitten kolmas ala on se, että työvoiman pitää sopeutua, pätevyyden lisääminen, pätevyyden lisääminen, tämä tehdään erityisesti jäsenvaltioissa, ja tietenkin tässä on läheisyysperiaatteesta kysy, mutta, kyse, mutta pitää myöskin oppia paljon kokemuksista jäsenvaltioissa ja alueilla – yhdessä voimme auttaa työvoimaamme sopeutumaan ja lisäämään pätevyyttään. Ja nuoria ja työntekijöitä voidaan auttaa kaikkia samanaikaisesti. Ja tätä me työstämme myös. Ja neljäs toimi näiden aikaa eh, digitaalisten sisämarkkinoiden lisäksi ja investointien lisäksi. Neljäs toimi on se, että katsotaan teollisia alueet, jotka kiinnostavat yrityksiä, tietosuojaa, omistajuutta ja saada tätä lainsäädännöllä. Tai katsotaan myöskin sitä, mitä digitalisointi vaatii lainsäädäntömenettelyltä, vaikka yksinkertaistamista vastuun osalta, turvallisuuden osalta. Ehkä digitaaliteknologian tuoma autonomia pitää ottaa huomioon Tämä on myöskin haaste meille. Ja tätä komissio tekee tällä saralla ja teemme yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa, että teemme tämmöisen täyttöönpanosuunnitelman, että nämä kaikki toimet tulevat sitten pannuiksi täyttöön. Uh, if there are no further questions. Kiitos, jos muita kysymyksiä ei ole, eikä näytä siltä, että kysyjä olisi. Tässä tapauksessa käyntyisin ensin professori Hirsch Kreinsenin puoleen. Pyytäisin teitä vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka kuuluvat hänen esityksensä. Es ist, es tauchten... Kiitoksia. Kaksi-kolme kertaa täällä tuli kysymys siitä, mitä politiikka voi tehdä. No tästähän puhuttiin jo paljon oikeastaan täällä, mitä EU-tasolla tehdään. Kaksi asiaa haluaisin kuitta ehkä kolme asiaa haluaisin vielä ottaa esille. Yksi aspekti, josta ehkä olen ihan niin päättävä puhumaan, mutta tietotekniikka ja tuotantoteknologian ihmiset ovat aina puhuneet sitä, että EU pitäisi toimia tällä alalla aktiivisesti. Eli standardisointien ja normien osalta. Jos ymmärrän tämän oikein IT-teknologian osalta sen tietojen luomisesta ja että eri laitteet toimivat yhteydessä toisinsa ja myöskin turvallisuudesta on kyse, tietojen turvallisuudesta. Tämä on tärkeää olemassa teesejä Saksassa ja muualla, että siinä vaiheessa, kun ensimmäinen hakkeri pääsee Mersun tiedostoihin kiinni, tämä on sitten jo suuri ongelma. Ja tämä on todellakin ongelma. Ja toinen asia sitten liittyen politiikkaan. PK-yrityksistä puhuttiinkin paljon täällä ja haluaisin vain kertoa pienen esimerkin tästä, kuinka asia voi olla dramaattinenkin. Vähän aikaa sitten eri mm, autoalan toimittajan kanssa keskustelin, tässä hänellä on 80 työntekijää, ja, ja yritin kertoa hänelle vähän teollisuus 4.0, josta hän sitten nopeasti vastasi tähän, että antakaa olla. Meidän pitää vaan kääntää peltiä ja tienata rahaa. Tällaisia kysymyksiä minulla ei ole mitään aikaa. Ja tämä on se pk-yritysten rakenneongelma. Tässä pitäisi tapahtua vielä paljon poliittisella tasolla. Tässä avainsanana on yhteistyö ja verkostuminen ja parhaat käytänteet. Näin osalta pitää politiikan nyt antaa vähän osviittaa ja antaa myöskin rahoitusmahdollisuuksia. Tästä puhuttiin jo. Ja kolmas asia, eli koulutus. Miten ei pelkästään luoda IT-valmiuksia ja pätevyyksiä ja tueta niitä, vaan tutkimusten tulosten pohjalta ongelmana on se, että kuinka voidaan IT-pätevyydet yhdistää sitten taas ammattitaitoon ja tuotantotietoon. Eli informatiikka yksistään on kuitenkin tärkeää, mutta teollisuuden yhteydestä ei usein voida käyttää koska me tiedämme, mitä siellä tehtaan salissa tapahtuu. Eli tässä pitää tehdä vielä uusia konsepteja. Ja sitten vielä toinen asia, joka tulee mieleeni tässä, mikä mainittiin täällä. Mitä tämä tulee alueelliseen kehitykseen? Mitä, minkälaisia klustereita on alueilla? Minä uskon, että digitalisointi kun luodaan arvoketjuja, niin sillä on suuria mahdollisuuksia luoda teollisuuspohjaisia klusterikehitysmahdollisuuksia. On olemassa teesejä sen puolesta, että digitaalisen avulla aikaisemmin ulkoistettuja toimia on otettu taas mukaan toimintaan, koska automaation avulla voi olla nopeampia ja joustavampia. Ja että Verkostumisen ja verkkojen avulla voidaan luoda uusia mahdollisuuksia alueelliselle kehitykselle. Ja tähän kuuluvat erityisesti PK-yritykset mukaan. Eli jos vaikka löytyy läheltä hyviä esimerkkejä, niin tämä varmaan antaa kyllä lisäpontta. Siellä on tällainen push-vaikutus. Ja tämä on se, mitä liittyy siis alueelliseen kehitykseen. Ja tietenkin myöskin kotitoimistot ja muut vastaavat antavat digitalisoinnin osalta mahdollisuuksia myöskin maaseudulle. Kysymys, kuinka tämä kestää? Tämä puhuttiin vähän näistä aikatauluista. No, tästä eri toimijat riitelevät. Minäkin olen mukana riitelemässä. Yksi teesi on se, että kyseessä on tällainen, tällainen disruptive innovative process. Mutta Yleensä ottaen yritykset eivät voi tehdä nopeasti tällaisia innovaatioita, koska he pitää kulusyistä olla aika konservatiivisia ja optimoida hitaasti. Eli tällöin evoluutio olisi lähinnä osuvampi kuvaus. Mutta sitten taas toisaalta on tällaisia suuria yrityksiä, jotka voivat toimia eri tavalla, mutta pk-yritykset varmaan tarvitsevat kauemmin tähän. Ja sitten lopuksi vielä, mikä tässä nyt on sitten uutta. Eli mikä on nyt uutta tässä neljännessä teollisessa vallankumouksessa. No tähän voidaan vastata pelkästään eh, teknologian avulla verkostuminen, big data ja kyberjärjestelmät, eh, jotka toivat sitten autonomisesti. No tämä on se teknologian puoli. Mutta se jännittävä kysymys oikeastaan on se, ja se on koko tämän keskustelun aikana vielä tullut oikeastaan vielä varsinaisesti päätyksi, mitä sosiaalisia vaikutuksia tällä on. Jos ajatellaan vaikka ensimmäistä vallankumousta, sillä oli tiettyjä vaikutuksia. Nyt saattaa olla, että työsääntely ja AY-liikkeen suhteen pitää, tai heidän kanssa pitää päättää, mikä on tärkeää tulevaisuuden työn osalta. Mutta tästä herää paljon uusia, tai syntyy paljon uusia mahdollisuuksia, joita pitää ohjata johonkin suuntaan. Kiitoksia. On jetzt äh, Helga Möller. Kiitos ja Helga Möller seuraavaksi. Äh, äh, eh, Mitä tuli näihin esille otettuihin asioihin, minä puhuisin niistä, joista voin jotain sanoa. Ja tämä siitä käsin, että minä todellakin olen Espanjan ammattiliiton työryhmän jäsen. Täällä on puhuttu muun muassa alueista ja siitä, kuinka tärkeitä alueelliset seikat ovat, onko muutoksia, onko uudenlaista tasapainoa, miten alueet liittyvät toisiinsa ja miten kaikki tämä liittyy digitaalisiin verkostoihin. No, tähän liittyy erinäisiä aspekteja, kuten jos ajatellaan vaikkapa, miten kaupungit ja maaseutualueet liittyvät toisiinsa, minkälaisia yhteyksiä niiden välillä on. No tässä on paljon mahdollisuuksia kehittää maaseutua. Nyt ei saisi enää olla niin, että se, että sieltä on kaukana kaupungeista, että tämä vaikeuttaisi työn tekemistä ja niin poispäin. Ja toinen seikka, jota pyrin korostamaan puheenvuorossani, on tämä alueellistaloudellinen aspekti, jos ajatellaan pohjois-etelä-suhteita ja sitä, miten eri aloilla on erikoistuttu eri aloille. Tämä on vaara Kuten jo sanoin, tässä voi tapahtua jakautumista niin, että sellainen taloudellinen toiminta, joka ei ehkä hyödy niin paljon digitalisoinnista, niin tällainen toiminta voisi ehkä keskittyä enemmän tietyille alueille ja myös päinvastoin. On selvää, että digitalisoinnin muutokset vaikuttavat kaikkiin talouden osa-alueisiin, mutta ei välttämättä saman verran eikä missään tapauksessa samaa vauhtia. Esimerkiksi minun maassani on ollut hyvin tärkeää, ja tämä liittyy myös tähän talouskasvuun, talouskuplien pohjalta, no minun maassani on ollut hyvin tärkeää rakennusalan kehitys tietyssä vaiheessa, ja se on yhä vielä tärkeä myös matkailuala ja matkailupalvelut ovat tärkeitä. On selvää, että jos ajatellaan nyt rakennusalaa ja matkailualaa, niin kyllä niihinkin vaikuttaa digitalisointi ja ne voivat saada hyötyä näistä 4.0 palveluista. Mutta vaikutukset ovat erilaisia tietysti näillä kahdella eri alalla. On vaikea ajatella, että eh, esimerkiksi kolmiulotteiset painotukset voisivat vaikuttaa kovinkaan paljon matkailualalla tai muut tekniikat eh, matkailualaan tai että robotiikka kovasti vaikuttaisi rakennusilan, Ehkä jonkun verran vaikutuksia on, mutta tässä on todellakin tällaisia vaaroja, että eri alueet jakautuvat eri tasoisiksi. Ja on puhuttu myös tästä vallankumouksesta, sillä tavalla puhutaan vallankumouksesta, miten tämä vallankumous on eroaa aikaisemmista vallankumouksista ja minkälaista aikateuloa nämä muutokset tulevat noudattamaan. Minä olen sitä mieltä, että aikaisemminkin aina on ajateltu, että kyseessä on tärkeä vaihe ihmiskunnan historiassa. Tämä kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tällä hetkellä olisi todella erityispiirteitä ja etteikö olisi jotain hyvin uudenlaista, jos verrataan sitä ensimmäiseen teolliseen vallankumoukseen. Tietysti muutoksen vauhti on nopeutunut ja muutokset tulevat yhä nopeammin kuin aikaisemmin jos ajatellaan uusin verkoston mukaan tuomia muutoksia, niin tässä on taas tämä tarina, että on eh, kääpiöitä jättiläisten harteilla. Ainahan vallankumoukset pohjautuvat edellisiin vallankumouksiin, jos ajatellaan vaikkapa rautatie tai sähkö, eh, sähkö kehitystä kauan sitten, eli kyllä tässä voidaan päästä yhä nopeampaan vauhtiin. Ja on toinen seikka, joka vaikuttaa erityisesti minun maahani ja meihin. Kuten täällä on sanottu, työttömyys on valtava ongelma Espanjassa ja muissakin maissa, mutta erityisesti siis Espanjassa. Ja tämä liittyy todellakin tähän keinottelukuplaan. Se, että sanotaan, että kuplasta toiseen hyppääminen olisi hyvä talousmalli. No tämä tarkoittaisi sitä, että myönnettäisiin, että aina kun kupla puhkeaa, niin aina tulee sosiaalisia yhteiskunnallisia katastrofeja, eli tällaisia tilanteita, joissa työttömyysluvut kasvavat yli 20 prosenttiin. Ja lopuksi on puhuttu Euroopan teollisuudesta, myös Espanjan teollisuudesta, siitä, että Euroopan teollisuudella on ollut vaikeuksia olla johtoasemassa näiden muutosten osalta. Aikaisemmin puhuin jo tästä paradoksista tietotekniikan ja tuottavuuden osalta 80-lukuun viittasin, eli teknologian alalla johtoasema. Tähänkin on liittynyt aina tämä Eurooppa-paradoksi, että on ollut vaikeaa tutkijoilta ja akateemisilta laitoksilta siirtää eh, kaikkea osaamista todellakin siihen, että meistä tulisi teollisia johtajia. Jos ajatellaan sitten ammattiliittoja, ammattiliitot Euroopassa ovat valmiita erottamaan toisistaan turvallisuuden ja joustamattomuuden, joustamattomuuden Euroopassa ja sen, miten se vaikuttaa teollisuuteen. Tämä on todellinen uhka, mutta ay näkökulmasta on kuitenkin todellakin vältyttävä siltä, etteikö joustamattomuuden torjuminen johtaisi sitten työskentelyolosuhteiden huononemiseen. And, uh, <clears throat> we also have... Kiitos. Meillä on myös professori Leedich paikalla vielä, joka haluaisi käyttää puheenvuoron vielä kerran, sillä täällä on tullut esiin kysymyksiä, jotka liittyvät hänen puheenvuoronsa. En fait, pour répondre à Anne Sanders. Niin, tämä vastaus Anne Sanderille Hän kysyi alueiden välisestä tasapainosta. Minä olen päässyt johtamaan parikymmenen vuoden ajan jo tällaista teknologiaa, teknologiaa järjestöä ja olen työskennellyt kaiken uuden teknologian ilmiöiden parissa jo hyvin pitkään laajakaistasta lähtien ja meillä on edelleen alueita, joissa digitaalisuus ei ulotu kaupunkien tai kylien keskustoja pidemmälle. Meillä on nuoria ihmisiä, joilla ei ole eh, pääsyä muun muassa laajakaistaan. Meillä on alueita, jonne muun muassa raitiovaunut eivät kulje, on pakko liikkua autolla. No sitten pitää ajatella myös kestävää kehitystä, Tämän tuloksena nuoret kulkevat pyörällä tai jalkaisin, kun ei sitä autoakaan ole saatavilla. Tähän vielä lisänä se, että puolella omista oppilaistani ei ole ajokorttia. Eli tämä sukupolvi, joka on teknologian suhteen hyvin osaava ja jota minä olen opettanut jo parinkymmenen vuoden ajan, rakastaa kyllä kaupunkeja, pitää kovasti betonista – Minusta tämä ei ole mikään pelkästään ranskalainen ilmiö. Suomessakin, Suomessakin on vastaavaa havaittu ja on ikävä nähdä, että maaseutua ei enää arvosteta ja että yritykset esimerkiksi Asasin alueella eivät sijoittaudu maaseudulle ja sitten ne, jotka ovat maaseudulla, niillä on vaikeuksia löytää työntekijöitä, muun muassa insinöörejä, nuoria johtajia, jotka eivät halua lähteä sinne maaseudulle työskentelemään. Dr. Sibel. Dr. Sibel. Haluaisin vain lyhyesti vastata edustaja Kumpula Natrin kysymyksiin. Mikä on sitten Euroopan teollisuuspolitiikan ratkaisu en nyt ole mennä yksityiskohtiin, mutta asia kirja, joka minun esitykseni perustui, siinä on aika montakin ajatusta politiikan kentältä. Yksi tärkeä asia on standardisointi, josta on puhuttu paljon. Ja kahteen eri suuntaan mm, teollisuustuotannon pitää nopeasti standardisointia, koska tästä paljon yleistä hyötyä standardisoinnin tämän avulla. Tämä on yksi asia ja sitten toinen asia. Talouden ja lainsäädännön vaatimukset standardien käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että koko digitaali integraatio on Hyötyminen siis standardinomistajalle, jos ei, jos ei varota. Eli mitä meidän pitää taata on se, että tämä lainsäädännöllinen laki ja taloudellinen olosuhteiden käyttö pitää olla sellaista, että kaikki talouden toimijat, pk-yritykset mukaan luoti, lukien tai mikä tahansa sektori voi käyttää näitä standardeja hyväkseen ja voi hyötyä niistä ilman, että joku ulkoinen yritys saa nämä hyödyn itselleen. Usein nämä yritykset ovat amerikkalaisia. Kiitos, tohtori Sibel, tästä näistä selventystä sanoista. No hyvät naiset ja herrat, näin pääsemme tämän osion loppuun. Nyt iltapäivällä ensin kiittäisin puhuja heidän esityksistään ja myös edustajia, jotka osallistuivat keskusteluun. Kiitos tästä. Olemme saaneet kuulla paljon mahdollisuuksista ja vaaroista – Olemme varmasti myös samaa mieltä siitä, että puhuttiinpa mistä tahansa teollisuus 4.0, digitalisoinnista tai mistä vain, niin tämä kehityskulku kuitenkin muuttaa täysin meidän teollisuutta, meidän pk-yrityksiä ja myös koko yhteiskuntaa. Ja siksi oli oikein hyvä, että täällä oli paikalla kolme professoria ja yksi herrasmies, joka tulee eurooppalaista ammattiliitosta ja he olivat täällä puhumassa tämän kehityksen yhteiskunnasta piirteistä. Ja tämä taas korostaa sitä, että humanistinen ala ja yhteiskuntatieteet ovat hyvin tärkeitä, ei niitä saa unohtaa 2020 horisonttiohjelmasta. Hyvät naiset ja herrat, pidämme nyt tauon. Jatkamme taas kello 17.30 ja tuossa vaiheessa saamme tunnin verran puhua Roberto Violan kanssa, joka on pääosasto C Nektin johtaja Euroopan komissiosta. Ja hän tulee tänne aivan ensimmäistä kertaa, sillä hän tuli tähän tehtävään aina vasta ensimmäinen syyskuuta. Siksi olisi todella hienoa, jos tulisitte takaisin ja palaisitte tänne viimeistään kello 17.30. Kiitos.

No niin, pala pala pala. Kuuluuko vasemmasta mitään? Kuuluuko vasemmasta mitään? Sun pitää olla Suomen kanavalla. Kuuluuko? Molemmista. Molemmista. Suomen kanava, testi, testi. Yes, yes. Okay, one more time. Good afternoon, ladies and gentlemen. Vielä kerran hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin seuraavaksi aloittaa seuraavan aiheen käsittelyn iltapäivällä. Digitaaliset sisämarkkinat ja niitä koskevat toimenpiteet. Keskustelu Roberta Violan kanssa, joka on komission CNECT-pääosaston pääjohtaja. Haluaisin vielä lisätä tähän, että erä Violasta tuli ensimmäinen syyskuuta pääjohtaja, joten tämä on ensimmäinen käyntinne täällä. Tietenkin tervetuloa. Ja haluaisin myös muistuttaa, että yksi Junckerin komission pääprioriteetista on digitaaliset sisämarkkinat. Ja tämä asiakirja tuli juuri toukokuussa. Ja haluaisin muistaa, että ITRE-valiokunta juuri valmistelee parlamentin päätöslausumaa aiheesta, joka on siis parlamentin vastaus tähän kyseiseen strategiaan. Ja tulemme myös vastaamaan näin 16 erityistoimeen, joita komissio tulee tekemään lähivuosina. Ja nyt haluaisin pyytää herran Violaa esittelemään komission ja hänen pääosastonsa asioita. Meillä on taas tunti aikaa tähän, joten ehdotan, että herra Viola pitää 10 minuutin johdattelupuheenvuoron ja tämän jälkeen koordinaattorit tai heidän varajäsenensä käyttävät kahden minuutin puheenvuoron ja sitten muut asiasta kiinnostuneet jäsenet minuutin kukin. Ja lopuksi pyydämme sitten herra Violaa vielä vastaamaan ja pitämään päätöspuheenvuoron, joka kestänee myös noin viisi minuuttia. Herra Viola, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Chair. Kiitoksia. Arvoisat edustajat, minulla on ilo olla täällä tänään ja kuten puheenjohtaja mainitsi, tämä on ensimmäinen kerta, kun olen täällä parlamentissa pääosaston johtajana. Aiemmin olin väliaikaisena johtajana täällä ja olen aina muistellut lämmöllä sitä yhteistyötä, jota olen tehnyt tämän valiokunnan jäsenten kanssa, kun olemme hakeneet sopimuksia näissä tärkeissä asioissa. Ja on aina mukava olla täällä ja yrittää kertoa oman pääosastoni kannoista, joista toivottavasti on hyötyä teidän omassa työssänne. Puheenjohtaja muistanee, että yksi Junckerin komission kymmenestä päätavoitteesta on eurooppalaisten digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen komission mandaatin loppuun mennessä. Tarkoituksena on saattaa nämä sisämarkkinat siis valmiiksi tai loppuun. Monia asioita on jo tehty, mutta paljon on vielä jäljellä. Ja siksi 6. toukokuuta, hieman sen jälkeen kun Junckerin komissio oli astunut toimensa, komissio julkaisi strategian, joka on hyvin kattava. Ja strategia käsittelee niitä asioita, joita komission mielestä tulisi tehdä, jotta digitaaliset sisämarkkinat saataisiin valmiiksi. Tähän strategiaan sisältyy 16 toimenpidettä. Tämä on hyvin kokonaisvaltainen lähestymistapa, jolla tarkastellaan digitaalista taloutta. Miksi tällainen strategia tarvitaan? Nyt ehkä tekee mieli sanoa, että no kaikki on menossa digitaaliseen suuntaan, taloudesta tulee digitaalinen ja niin poispäin, ja odotellaan, niin kyllä kaikki korjaantuu ihan itsestään. Me emme kuitenkaan usko niin. Me uskomme, että jos Eurooppa ei tässä nyt ryhdistäydy, niin silloin kaikki ehkä digitalisoituu, mutta eurooppalaiset eivät enää ole kuskin paikalla. Ja se tässä nyt on riskinä. Meistä tässä on vaarana myös se, että tämä valtava muutos, jota internet ajaa ja joka on aiheuttanut teollisen vallankumouksen, muuttaa kaiken, miten tavaroita tuotetaan, miten toimimme toistemme kanssa. Kaikki se tapahtuu ilman Euroopan panosta, jos Eurooppa ei nyt lähde tosissaan mukaan tähän teknologian muutokseen ja toimi proaktiivisesti ja hyödynnä kaikkea sitä osaamista, jota meillä Euroopassa on. Mikään yksittäinen jäsenvaltio ei voi uneksiakaan toteuttavansa näin monimutkaista asiaa, joka muuttaa taloutta ja yhteiskuntia yksin. Meidän täytyy siksi toimia tässä yhdessä ja varmistaa, että Eurooppa on yksi niistä alueista, joissa on tulevaisuudessakin kasvua ja työpaikkoja digitaaliteknologian ansiosta. Kun digitaalisia teknologioita tarkastellaan, niin sieltä eräs asia hyppää esiin – ja se on se, että erityisesti Etelä-Euroopassa, jossa meillä on paljon työttömiä nuoria, Etelä-Euroopassa on kuitenkin paljon työpaikkoja avoimina, nimenomaan digitaaliteknologian työpaikkoja. Näitä avoimia työpaikkoja tulee tulevaisuudessakin olemaan tuhansia. Ja tästäkin nähdään se, kuinka tärkeää tämän digitaalisen taistelun voittaminen täällä Euroopassa on. No sitten hieman enemmän yksityiskohtia siitä, mitä, mitä me teemme ja missä nyt mennään. Yritämme tarkastella koko arvoketjua digitaaliteknologiassa, eli sisältö on yksi asia. Sisältö on kaikkien, kaikkein tärkeintä, ei pelkästään verkosto, vaan se ja verkko, vaan se, mitä sieltä löytyy. Ja meillä on tähän liittyviä tärkeitä toimia Yksi on tekijänoikeuksien päivittäminen tai muuttaminen ja sitten audiovisuaaliset ja mediaa koskevat säännöt. Teolliset ja tekijänoikeudet ovat ensimmäinen asia. Siellä ensimmäiset askeleet on saatu jo päätökseen tai saadaan päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Ja sen jälkeen käydään läpi sitä, mihin seuraavaksi poliittisissa linjauksissa ryhdytään ja minkälaisiin toimiin haluamme ryhtyä vuoden vaihteen jälkeen. Sieltä on sitten tulossa myös lainsäädäntöehdotuksia vielä tämän vuoden puolella. Tekijänoikeuksissa on kyse siitä, että eurooppalaiset voivat viedä mukanaan sellaista sisältöä, jota ovat ostaneet kotimaassaan. Eli tässä on kyse rajat ylittävästä toiminnasta ja siitä, että saadaan tuotettua uusia palveluita, muun muassa datalouhintaa ja monia muita asioita, jotka liittyvät äh, tekijänoikeusrakenteiden muihin osasiin. Rakenne on todella monimutkainen. No sitten audiovisuaaliset säännöt. Me olemme pyytäneet tähän konsultaatiota sidosryhmiltämme. Nykyiset audiovisuaaliset säännöt ovat olleet tarkastelun alla. No sitten infrastruktuuri. Tärkeimpänä siinä on totta kai verkko. Meidän haaveenamme, niin kutsuakseni, tai itse asiassa varsinaisena tavoitteenamme on se, että kaikilla Euroopassa on pääsy laajakaistaan. Oli, olipa se sitten mobiili tai kiinteä yhteys laajakaista yhteyden tulisi olla, kuten vesi tai sähkö. Sen pitäisi olla peruspalvelu, joka on ihmisille saatavissa, olipa missä päin tahansa. Kun tarkastellaan tavaroiden internettiä tai vanhoja järjestelmiä, kuten kuljetus, kuljetuksia, huomaamme, että meillä on edessämme uusia haasteita – Eli se, että miljardittain tavaroita ja esineitä voidaan yhdistää verkkoon. Se totta kai vaatii uusia sääntöjä, joiden täytyy soveltua tulevaisuuteen ja siihen myös tämä REFIT eli lainsäädännön päivittäminen ja uudelleen tarkasteluhanke tähtää. Televiestinnän säännöt ovat joutuneet tämän REFIT-tarkastelun kohteeksi ja meille tulee tarkasteluun uusia nopeuksia, uusia yhdistymistapoja verkkoon. Ja haluamme asettaa uusia tavoitteita niin kiinteille kuin mobiiliyhteyksillekin ja niiden nopeuksille ennen kaikkea. No sitten palvelut. Olemme havainneet, että meidän täytyy keskittyä myös siihen, miten palveluita tarjotaan internetissä. Haluaisimme esimerkiksi katsoa sitä, minkälaisia sääntöjä voidaan laatia sisällön laatimiselle netissä tai siihen, miten palveluita tarjotaan internetissä. Ja tähän liittyvää lainsäädäntöä ja lainsäädäntöaloitteita on tulossa ennen vuodenvaihdetta. Sitten seuraavaksi verkkoostosten tekeminen meistä. Valtioiden rajat ovat tässä vielä aivan liian rajoittavia, kun ihmiset ostavat tavaroita ja palveluita netissä. Joskus asiakkaat eivät pääse ostamaan haluamiaan tavaroita tai palveluita toiselta alueelta rajan yli tai sitten siinä on suuria ongelmia Tämä on sellainen asia, jossa nämä haaveet voidaan toteuttaa. Haluaisin ottaa tässä asiassa erityisesti esiin Euroopan parlamentin aloitteen rajattoman Euroopan luomiseksi. Verkkovierailumaksut muun muassa äh, poistuvat pian ja tämä koskee koko Eurooppaa. Ja sitten seuraava askel voisi olla sisällön siirrettävyys ja geoblokkauksen estäminen. Eli tällöin Euroopassa ei olisi enää lainkaan digitaalisia rajoja. Ja tämä on sellainen asia, joka todella voidaan saavuttaa ja joka on eräs kaikkein näkyvimmistä digitaalisten sisämarkkinoiden toteutumistavoista – Meillä oli julkinen kuuleminen myös siitä, kuinka palveluiden tarjoajat, eli alustat, suuret ja pienet, organisoivat omaa liiketoimintaansa. Nämä alustat ovat tällaisia välitoimijoita nykyaikana, eli ne ovat tällaisia alustoja, jotka toisaalta vetävät puolensa pk-yrityksiä tai yrityksiä ylipäänsä ja palveluja, ja toisaalta ne tarjoavat sitten palveluja asiakkaalle. Eli meillä on suuria amerikkalaisia alustoja, palveluntarjoajia ja samoin myös eurooppalaisia, muun muassa vaikka hotellipalvelujen tarjoajia. Meillä oli julkinen kuuleminen, jossa kysyimme sitä, minkälaisia vastuullisuussääntöjä tähän tarvittaisiin, miten nämä alustat eli yritykset käyttäytyvät asiakkaan suuntaan, toimivatko ne hyvin, pitääkö jotakin muuttaa, mikä on tämä alustan juridinen määritelmä ja minkälaisia seurauksia sillä on, että nämä toimijat toimivat horisontaalisesti yhteiskunnassa. Meillä on siis varsin monenkirjava joukko aiheita, jotka ovat osa tätä strategiaa, ja julkisia kuulemisia on, on pidetty lukuisia, ja aloitteitakin on tehty yhtä paljon. Euroopan komissio todella vienyt tätä työtä eteenpäin ja vuodenvaihteen jälkeen ja sitten ensi vuoden puolella lainsäädäntöaloitteita on tulossa. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Del Castillo EPPstä. Kiitos. Ja nyt sitten vaihdan omalle äidinkielelleni, eli puhun espanjaa. Tervetuloa taas kerran. Nyt olette pääjohtaja, mutta olette olleet, ollut jatkuvasti täällä paikalla niin monta eri asiaa käsittelemässä, että ei tässä ole ikään kuin mitään täysin uutta tilannetta, jos näitä suhteita, mitä teidän ja Itren välillä on. Mutta tervetuloa nyt pääjohtajana siis paikalle. Ja nyt aivan lyhyesti sähkösanomanomaisesti. Te hyvin jäsennellysti tässä meille piditte puheenvuoron. Oli hyvä kuulla digitaali sisämarkkinoiden eurooppalaista lisäarvosta, erityisesti ajatellaan tätä potentiaa ja sitä, kuinka tärkeää on, että Euroopan unionin jäsenvaltiot kukin erikseen ja kaikki yhdessä voisivat ottaa kaiken irti digitaalista vallankumouksesta. Mikään maa ei yksin tähän pysty niin, että se käyttäisi kaikki mahdollisuudet hyväksi, mutta tämä onnistuisi kuitenkin, jos olisi yhdet ainoat digitaalimarkkinat. Anteeksi, mutta olen tässä vilostunut Jos tästä nyt lähdetään liikkeelle, niin sitten tämä ajatus liittyen infrastruktuuriin ja sisältöihin, niin tämä on oikeilla linjoilla. Minä sitten puhuisin vielä näistä televiestinnän yhtenäismarkkinoista ja erityisesti verkkovierailusta. Ei saa unohtaa, että me, meidän tarkoitus päivittää tätä tukkumarkkinan asiaverkkoureudan osalta. Ja vielä sitten, jos meillä on vähän aikaa, niin olisi hyvä, jos puhuisitte tästä näistä taajuuksista, sillä tämä on asia, josta ette puhunut. Ja sitten Myös jos ajatellaan hallintoa Euroopan tulevaisuuden osalta ja miten sitten Berekin tulevaisuus, ollaanko sitä muuttamassa ja mihin suuntaan, eikä muuta. Kiitos ja sitten edustaja Blanco Lopez SED-ryhmästä. Kiitos kaikki ovat samaa mieltä siitä, että emme saa jäädä digitaalijunasta ja on laajakaista verkkoja saatava käyttää mahdollisimman hyvin niin, että voidaan tehdä investointeja, jotka auttavat yrityksiä ja edistävät perinteisten alojen digitalisointia, jotta ne voivat mukautua ja pitää jatkuvasti kouluttaa työntekijöitä ja pyrkiä torjumaan syrjäytymistä alueilla ja ihmisten syrjäytymistä. Mutta entä televiestintään liittyen, jos tässä nyt on lähentymistä eri tarjottujen palveluiden välillä, niin loogista oli se, että mentäisiin harmisointujen puitteiden suuntaan. Jos kaikki tarjoavat puhepalveluita, niin joihinkin kohdistuisi sääntelyä toisin tai ei. Toisin taas ei. Mitä aiotte tehdä tämän suhteen? Juuri nyt puhutaan online-alustoista. Ettekö ole sitä mieltä, että tässä pitäisi tehdä työtä samansuuntaisesti, jottei tulisi eroavaisuuksia, mitä taajuuksiin tulee, niin kaikki olemme samaa mieltä tästä asiasta. Niin kuin komission tiedonannossakin sanotaan, että tarvitaan lisää harmonisointia Euroopan tasolla, sillä juuri tämä on se ala, jolla kansallinen yksin toiminnan on haitallista. Mitä tässä tehdään? ja soitellaan sitten huutokauppoja, niitä pitäisi harmonisoida, niiden aikatauluja. Ja sitten saimme juuri kuulla Euroopan unionin eh, safe, tuomioistuimen Safe Harbor-tuomion. Ja tämä taas tuo eteen kysymyksen tieto turvallisuudesta ja siitä, kenelle ne kuuluvat. Mitä ette tehdä, että voitte vahvistaa käyttäjän asemaa että ne omistavat tuolla omat tietonsa ja miten voitte varmistaa sen, että pystytään liikkumaan alustojen välillä. Kiitos. Sitten edustaja Henkel ECRstä. Sitten te totesitte paljon tässä asioita ja haluaisin kysyä, että onko tässä sellaisia kysymyksiä, asioita, joita komissio tällä hetkellä tekee, joita ei pitäisi tehdä. Ja mietin tässä sellaista asiaa, että komissio esittää tavoitteita kaikille 28 jäsenvaltiolle ja julkaisee näitä, että missä määrin verkkoostoksia tulisi tehdä. Ja minähän mietin, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa, että Brysseli esittää tällaisia tavoitteita. Eikö tämä johda erityisesti siihen, että kansainväliset Konserni tämä tämän talouden asiantuntija, joka totesi, että tämä vahvistaa Amazonia ja sitten taas pieniä kauppoja, jotka ovat eh, vaikka esikaupunkialueella, ne kärsivät tästä. Tällaisia tavoitteita ei pitäisi komission tehdä, vaan pitäisi luoda normeja ja standardeja ja vastaavia. Edustaja Kallas, Alde, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Minulla on useita kysymyksiä. Toivottavasti aika riittää. Ensinnäkin näistä alustoista. Tässä julkisen kuulemisen paperissa, joka keskittyi alustoihin, ei puututtu niihin mahdollisuuksiin, joita nämä alustat tuovat. Mietin vain, olisivatko tulokset olleet erilaisella kysymyksen asettelulla myös erilaisia. Eli entäpä ne toimijat, joiden toiminta on häiriintynyt näisten, näiden alustojen vuoksi? Minkälaisia riskejä tähän liittyy ja kuinka niitä voidaan, voidaan jotenkin heikentää? No sitten kuluttajille suunnatut alustat. Ne ovat totta kai tärkeitä, mutta suurin potentiaali on yritysten välisissä alustoissa. Emme tiedä, mitä tässä asiassa tarkalleen on tulossa ja kuinka nämä alustat kehittyvät, mutta onko komissio arvioinut tätä tilannetta ja voisiko se tehdä jonkinlaisia lainsäädäntöluonnoksia tai ehdotuksia tähän asiaan liittyen? Olisiko kyseessä yksi kaikille sopiva ratkaisu vai jonkinlainen erilainen ratkaisu? Ja voiko tässä asiassa innovoida? Digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa ei puhuta teollisuuden digitaliso- digitalisaatiosta paljoakaan. Siinä puhutaan enemmän kuluttajista ja verkkoostoksista ja verkkomyynnistä, mutta myös teollisuuden digitalisaatio on tärkeää. Onko se jätetty tästä ulkopuolelle tarkoituksella vai onko tähänkin tulossa jonkinlaisia toimia? No sitten televiestintäkehys. Kilpailupalveluiden välillä on ollut varsin vireää. Ja erityisesti tietynlaiset palvelut ovat olleet suuren kiinnostuksen ja kilpailun kohteena, mutta verkkoon pääsyn alalla kilpailu ei ole kovin kehittynyttä. Miten näette tällaisen eron? Ja sitten tässä edustaja Castillo Vera puhui näistä taajuuksista. Haluaisin kysyä, mikä komission lähestymistapa tässä on. puhutaanko tässä pelkästään näistä taajuushuutokaupoista vai myös muunlaisista toimista? Thank you, by the way, Mrs. Kallas. Kiitos. Edustaja Kallas on muuten ITREN esittelijä tämän asian osalta. Ja sitten edustaja Raimon vihreistä. Kiitoksia. Meillä olisi kolme kysymystä jotka liittyvät tämän 30. kesäkuuta lähtöistä tiedotteesta ja sitten tämän, tämän asiaan liittyen asiakirjaan. Komissio ehdottaa, että tietopalvelu annettaisiin nolla taso, ettei mitään kuluja syntyisi. Ja sitten toisaalta muita palveluja ei saisi blokata nollatason avulla. Minusta tämä ei ole kovinkaan johdonmukaista, että jotain tiettyjä palveluja blokataan toisia taas ei. Sitten on olemassa jäsenvaltiot, jotka vastustavat nollatasoa, ja heillä on vastaavanlaista lainsäädäntöä tähän. Ja nyt näyttää siltä, että heidän pitäisi poistaa tämä lainsäädäntö tämän paketin takia. Ja toinen kysymys on se, että näyttää siltä, että ei voida tehdä mitä erityispalveluja vaikka maksua vastaan. Ja kuitenkin tällä hetkellä tällä liikennehallinta on mahdollista. Onko tämä tarpeeksi huomioon teidän paketissanne, että voidaan välttää väärinkäsityksiä ja väärinkäyttöä? Ja sitten kolmas kysymys. Valvonta näiden kaikkien 28 sääntelyviranomaisen valvonta. Ja pelekon tässä tavallaan vain kaiken kattavana puitteistona. Onko tämä nyt sitten digitaalista sisämarkkinaa vai onko tämä 28 valtion erillistä toimintaa? Mitä voidaan taata se, että tässä on todelliset markkinat aikaiseksi? Nyt pyydän anteeksi, kun tässä aikaa voisi puhelimeen, mutta palaan kohta kuuntelemaan vastaukset. Frau Ernst, Verzeihung. Sitten edustaja Ernst, QEsta, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä olen sitä mieltä, että digitaaliset sisämarkkinat, tämä ei ole pelkästään mahdollisuus taloudelle, vaan yleisesti ottaen yhteiskunnalle mahdollisuus päästä digitaalisiin palveluihin ja verkkoihin käsi. Eli digitaalinen talous kyllä, mutta meillä on tärkeää, että kaikilla on samankaltaiset mahdollisuudet päästä niihin. Ja meistä näyttää siltä, että tätä ei ole kovinkaan johdonmukaisesti tähän mennessä esityssä otettu huomioon. Ja kolme kysymystä. Ensimmäinen liittyy tähän geoblokkaukseen. Tästä on erilaisia kantoja, mitä tämän kanssa tehdään. Me haluaisimme poistaa tämän kokonaan. Ja tätä haluaisin vielä kysyä uudestaan siis. Ja sitten toinen on verkkoneutraliteetin takaaminen Tämä ei ole pelkästään Itressä tärkeä asia, vaan muuallakin. Haluaisin toki tietää, miten verkkoneutraliteetti voidaan taata, kun toisaalta täällä tiettyjä palveluja suosittaisiin ja sitten todettaisiin, että myöskin tämän verkkolaatu pitää ylläpitää. Eikä ei tämä mikään verkkovierailun bisnes voi olla. Ja sitten Safe Harbor päätös settinkin, tai siis Safe Harbor-sopimuksessa tehtiin tämä selkeä päätös tuomioistuimessa viime viikolla, kuten kaikki tiedätte. Kun puhumme nyt digitaalisista sisämarkkinoista, on vaikea jättää tämä huomiotta, kun kyseessä on henkilötietojen suojaaminen, joka minun mielestäni on tässäkin asiassa tärkeässä roolissa. meidän pitää katsoa, miten tämä tuomio tulee sitten otuksi huomioon tulevissa komissioehdotuksissa. Uh, äh, Mr. Tamburano. Edustaja Tamburano. Eh, salve direttore Viola. Eh. Hyvä pääjohtaja Viola, olen täällä päässä kysymys ja myöskin edustaja Borellin puolesta. Hän on sisämarkkina mm, asioiden asiantuntija, mutta hän on Italiassa. Joten minä pyydän nyt, puhun hänen äänellään. Viime viikolla Strasbourgissa komission Ansipa totesi, että tiekartan asioista 8 prosenttia tulee 2016 mennessä parlamenttiin, ja kuitenkin täällä toivotaan parlamentti töitä mennessä. Digitaaliset sisämarkkinat, sitä tuetaan kyllä Italian valtuuskunnan taholta täällä ryhmässä. Ei meillä ole mitään kriittistä sinänsä, mutta meistä on tärkeää, että tällainen digitaalinen kansalaisuus ottaa huomioon ja että, että infrastruktuuri tukee yrityksiä, mutta myöskin perusoikeuksia samalla. Haluaisin ihan yksinkertaisen kysymyksen tähän liittyen. Haluaisin vain tietää, että voitteko kertoa meille, tuleeko vuonna 2016 ensimmäisellä puoliskolla, tuleeko meidän eteemme seuraavat ehdotukset? Geoblokkausehdotus, infrastruktuurirahoitusehdotus ja sitten lopuksi fiskaali- ja lakiasioiden harmonisointiehdotus. Nämä kolme asiaa siis. Kiitoksia. Thank you. And now Mrs. Valian, one minute. Kiitos edustaja Valian, yksi minuutti. Very much. Uh, Kiitos pääjohtaja Viola. Hienoa, että tulitte tänne keskustelemaan kanssamme tänään. Ja valiokunta on tähän liittyy myös tehnyt paljon työtä. Minulla on tekijän oikeuksiin liittyvä kysymys. Olen ymmärtänyt, että tässä perusajatuksena olisi uuden aikaista tekijän oikeuksia, sillä digitaalisia aspekteja ei ole huomioitu yleisessä tekijänoikea, tekijänoikeuslainsäädännössä, mutta jos nyt ajattelemme tekijänoikeuksia digitaali sisämarkkinoiden yhteydessä, niin haluaisin kysyä, mikä on tekijänoikeuksien rooli digitaalisia sisämarkkinoita luotaessa? Tulisiko yksi ainoa taso eikä 28 erilaista mallia? Miten tämä käytännössä toimii? Luuletteko, että näin voimme myös paneutua näihin televisioiden lähetysoikeuksiin. Tämä on hyvin arkaluontoinen asia, enkä miten tämä ratkaistaisiin. Edustaja Niebler. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset, että saamme keskustella tänään tästä aiheesta ja toivotan teille hyvä pääjohtaja onnea ja menestystä näihin tehtäviin, jotka olette vastaan ensimmäinen syyskuuta. Kaksi kysymystä. Te puhuitte täällä siitä, että teollisuus, koko arvoketju muuttuu digitalisoinnin takia. Ja nyt kysymykseni onkin, että mikä käsitys teille on syntynyt näiden monien sidos, sidosryhmäkierrosten jälkeen? Onko teille syntynyt kuva, että meidän yrityksemme, PK-yritykset, ovatko he kasvaneet tähän digitaalihaasteeseen jo, jotka tietoisia tästä? Minä Bayerissa kun minä kierrän siellä, minä kysyn aina heiltä, että, että miten business sujuu, ja sitten olisi kysyä, että miten digitalisointi edistyy, ja mitä minä saan vastaukseksi sieltä, niin se ei aina tee minua kovinkaan optimistiseksi. Joten haluaisin kysyä, minkälainen käsitys teillä on näistä asioista? Miten voitaisiin motivoida yrityksiä tähän haasteeseen? Ehkä voitaisiin katsoa asiaa sektorikohtaisesti ja arvo ketjun osalta, kun oli viime viikolla kansainvälisessä autonäyttelyssä. Siellä kuulin äh, autonomisesta ajamisesta. Paljon mielenkiintoista. Ja tässä Eurooppa on kyllä, onko Eurooppa tällä hetkellä tässä etulinjassa vai olemmeko jääneet junasta? Sitten vielä Safe Harbor-asia, mistä mainittiin täällä aikaisemmin jo. Meidän ryhmämme on valmistelemassa suullista kysymystä keskiviikolla tästä tämän vaikutuksista. Ja nyt kun luen näitä kommentteja juridikollegoilta, niin viisi juristia ja kuusi mieltä, niin kuin sanotaan, niin mitä johtopäätöksiä että pitäisi vetää tästä Safe Harbor-päätöksestä? Kysymykseni teille, miten te näet tämän, miten te toimii tämän pohjalta, jotta tämä oikeuden epävarmuus voitaisiin poistaa nopeasti, joka tämän tuomion jälkeen syntyy. Edustaja Roy. Äh, Hyvä pääjohtaja, te mainitsitte juuri, että tämä digitaalimaailma tarjoaa työpaikkoja. Tietenkin pitää sitten katsoa, minkä laatuisia työpaikkoja, mutta periaatteessa kyllä oikeassa. Mutta kysymykseni on, että mitä politiikan pitää tehdä, mitä komission ja meidän pitää tehdä, jotta tätä potentiaalia voidaan käyttää hyväkseen. En haluta niin yksityiskohtaisesti katsoa, vaan ihan yleisesti. Voidaanko nyt jatkaa tässä edelleenkin niin, että tietosuoja on kaiken, kaiken edelle menevä asia. Kyllä meidän pitää mahdollistaa tämä digitaalinen potentiaali jollain tapaa, joten halusin kuulla, miten komissio aikoo tarttua tähän toimiin. Tähän en ole vielä saanut vastausta, ilmeisesti koska kysymys on niin epämiellyttävä teille. Sin- Saamme varmaankin tähän vastauksen. Edustaja Sorinjo. Kiitos. Onnittelut pääjohtajalle hänen hyvin järjestelmällisestä esityksestään niistä haasteista, jotka Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita kohtaavat. En laskenut, mutta taisitte esitellä 90 tai 11 hyvin tärkeää aihetta. No jos nyt mietitään sitä, että kaikki nämä toimet on saatava läpi 28 jäsenvaltiossa, niin siellähän on satoja asioita, joita on hyvin vaikea synkronoida keskenään. Puhutaan vaikka ensin alustoista. Kyse on digitaalisesta vallankumouksesta. Aiemmassa vallankumouksessa menet, menet, hävisimme tämän taistelun näistä alustoista ja nyt ehkä kysymykseni on hieman teidän toimivaltanne ulkopuolella, mutta minua kiinnostaisi tietää, minkälainen visio komissiolla tässä asiassa on? Onko meillä yleensä sellaista digitaaliasioihin liittyen? Tarkoitan tässä julkisia hankintoja, audiovisuaalista puolta, kaikkea tätä. Jos meillä ei ole kieltä digitaalimarkkinoita koskien, joka perustuu meidän omiin arvoihimme, niin emme varmasti millään saa läpi näitä satoja prosesseja, joita tähän sisältyy. Minä haluan, että unioni onnistuu tässä, mutta vaikeaa se voi olla. Visiota tarvitaan. Thank you. Since there are no further... Kiitos. Kun muita kysymyksiä ei nyt ole, niin pyytäisin, että herra Viola vastaisi näihin kysymyksiin jo, ja koska nämä kysymykset olivat mielestäni kovin laadukkaita ja tämä on kovin mutkikas asia, niin saatte jopa 10 minuuttia vastauksen esittämiseen. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, ymmärrän, että nämä ovat mutkikkaita ja vakavia asioita. Teen parhaani niin että kymmenessä minuutissa pystyn tähän vastaamaan. Eli teen nyt kyllä parhaani ja yritän kattaa kaikki nämä asiat nyt täsmällisesti ja tarkkaan. Ensinnäkin Rova del Castillo. Hän puhui DSM-asetuksen jatkosta, digitaaliset sisämarkkinat, erityisesti liittyen verkkovierailuhintoihin. Tässä on ollut jo parlamentin äänestys toisessa käsittelyssä. Meillä on hyvään aikaa ja olimme sitä mieltä, että varmasti tämä verkkoveilun hinta-asia voidaan nopeasti saada hyvin loppuun vietyä. Hän puhui myös taajuuksista, niin kuin muutkin, ja tästä puhuivat muutkin henkilöt. Minä voisin tässä yhdessä vastata. En pystynyt kaikista puhumaan kymmenessä minuutissa, koska en ehtinyt kaikkeen paneutumaan, mutta tämä taajuusasia, siitä juuri julkinen kuuleminen, eli olisi aika vaikea sanoa nyt, mitä komissio aikoo tehdä, mutta eräs seikka on kuitenkin yhteinen komissiolle ja parlamentille. Komissio on tehnyt ehdotuksen kaksi vuotta sitten televiestintä sisämarkkinoiden osalta. Parlamentti on äänestänyt ensimmäisen käsittelyn mielipiteensä ja pitänyt suurin piirtein komission ehdotuksen ennallaan. Neuvosto huolimatta siitä, että parlamentti ja komissio useampaan otteeseen ovat pyytäneet tätä ehdotusta käsittelemään, niin on periaatteessa kieltäytynyt tästä ja sanonut, että ei ollut aikaa käsitellä taajuusehdotusta. Eli mielestäni parlamentin ensimmäinen käsittely ja sen työ on tärkeää taajuusasian osalta. Tässä saatiin suuri enemmistö parlamentilta ja se pohjautuu todellakin komission ehdotukseen. Eli ainakin kaksi instituutiota tässä olivat samaa mieltä siitä, että pitäisi taajuuksia uudistaa ja pystyttäisiin paremmin järjestämään taajuudet Euroopassa. Ja sitten toisaalta sanottiin, että tämä asia olisi tärkeä, mutta tähän ei ole vielä edetty paneutua. Tämä on siis tapa aloittaa tämä työ, mutta internetissä asiat valonopeudella etenevät, eli ehkä joitain asioita pitää vielä miettiä uudelleen, mutta tämä on kuitenkin tärkeää tästä lähteä liikkeelle. Ja mitä tulee sitten tähän hallintaan ja hallintoasiaan, siitä muutkin kysyivät. Nyt on periaatteessa nähty, että tämä yhteistyö sääntelyiden välillä on ollut tehokasta. Meillä on paremmin harmonisoitu täytäntöönpanosääntöjä, mutta nyt on siirtyä uuteen yhteistyön vaiheeseen, erityisesti siksi, että televiestintä sisämarkkinoiden jälkeen Bereksaa kaksi uutta roolia. Ensinnäkin, että pitää internetin netra, neutraaliussääntöjä, niille antaa suuntaa ja tähän palaan vielä kohta tähän nettineutraaliuteen. Ja sitten toinen asia on verkkovierailuasetuksen täytäntöönpano yhdessä komission kanssa. Nämä ovat uusia tehtäviä kyseessä. Ja on se, että pitäisi ottaa kantaa muiden sääntelijöiden työhön, vaan että myös koordinoidusti pantaisiin täytäntöön eurooppalaista lainsäädäntöä. Eli tämä on todellakin alkua tälle tärkeälle työlle, joka koskee hallinnointitapaa, niin että voitaisiin toimia eurooppalaisemmin ja tehokkaammin. Minulle esitettiin myös joitain muita kysymyksiä. En mene ehkä samassa järjestyksessä. Pyrin nämä nyt vetämään tai yhdistämään nämä kysymykset, jotta voidaan puhua asiasta nopeammin. Täällä puhuttiin netri, nettineutraaliudesta. Siitä sanoisin seuraavaa. Ensinnäkin se, mitä Eurooppa on tehnyt, on tähän asti ollut todella menestyksellistä. Jos parlamentti nyt päättää vahvistaa toisessa käsittelyssä täysistuntoäänestyksessä tämän vahvistuksen, tämä olisi ainoa alue maailmassa, missä on primärlainsäädäntö, joka koskee nettineutraalisuutta ja näin lopetettaisiin tämä 300 miljoonan eh, netin käyttäjän toiminnan vaikeuttaminen esimerkiksi maakohtaisen eston kautta. Tänään olemme julkistaneet tiedot eh, nettiyhteyden nopeudesta ja 30 prosenttia kansalaista ei saa sitä nopeutta, jota kuitenkin mainostetaan. Tästä pitäisi nyt päästä eroon Euroopan tasolla yhtenäisellä lainsäädännöllä. Näin ei ole Yhdysvalloissa, kuten tiedätte. Yhdysvalloissa on ainoastaan hallinnollisia päätöksiä, jotka sääntelevät nettineutraalutta. Jos hallinto vaihtuu, niin tämänkin voidaan tehdä muutos. Varmasti toisen äänestyksen toisen käsittelyn äänestyksen jälkeen muutoksia ei enää voitaisi tehdä. Jos nettineutraalius saadaan Eurooppaan, niin muutoksia ei enää tulisi. Tämä on aika mahtava tulos kyllä. Tietysti kaikkia sääntöjä voidaan parannella, mutta lopputulos on kuitenkin aika hyvä ja se vaikuttaisi saman tien tilanteeseen. Täällä kysyttiin myös näistä niin kutsutuista nollamaksuista, nollamaksupalveluista, eli nämä ovat palvelut, jotka, joista ei makseta, kun otetaan, ostetaan tietty määrä eh, fighterja. Kun nämä ovat palveluja, joilla estetään innovaatiota, niin sitten ne pitäisi estää sääntelijän toimesta. Sääntelijän pitää ryhtyä toimiin, jos tässä innovaatiota tai kilpailua vaikeutetaan. Tämä lähtee liikkeelle Berekin suuntaviivoista ja tämän pohjalta sääntelijöiden on ryhdyttävä toimin, jotta ne voivat taata kilpailun. Eli tämä on nyt selvä juttu, mitä tästä seuraa. Tämä mahdollistaa sen, että 28 jäsenvaltiota, eivät ainoastaan kaksi, voivat todella tehokkaasti eh, näihin palveluihin puuttua ja voidaan ryhtyä toimiin tarpeen vaatiessa. No, tämä kattaa nämä kysymykset ja sitten on läheisesti tähän liittyvät asiat, jotka koskevat liikenteen hallintaa. No, tähän liittyen Taas kerran säännöt ovat täysin selviä. Ei ole mahdollista saada parempaa internettiä maksusta. Eli jos tämä vahvistetaan, niin tulisi laiton, laittomaksi se, että rahalla saataisiin parempi internetyhteys. Voidaan tarjota lisää nopeutta, eriytettyjä palveluita, mutta avointa internettiä. Tätä palvelua ei voida muuttaa. Tämä on selvä sääntö, joka on nyt saatu aikaiseksi. Täällä on kysytty myös tästä Safe Harbor-päätöksestä tuomioistuimelta. Tämä on tietysti tuomioistuimen päätös, jota on noudatettava. Tämä on ensimmäinen asia. Eli vähän yllättävät nämä Euroopan ulkopuoliset kommentit, joissa kommentoidaan tuomioistuimen päätöstä, niin kuin sitä voitaisiin muuttaa tai jotain. Mutta tuomioistuin on päätöksensä tehnyt ja tämä päätös on selvä kansalaisten oikeuksia ei voida muuttaa, erityisesti silloin kun kyseessä on se, että näistä oikeuksista todella voitaisiin nauttia. Tämä on taattava. Ja tämä on nyt selkeästi seuraa vaihe. Tehdään yhteistyötä tietosuojaviranomaisten kanssa Euroopassa ja varmistetaan, että eurooppalaisille ja yhdysvaltaisille yrityksille annetaan suuntaviivat, miten näitä päätöksiä noudatetaan silloin, kun Euroopassa toimivat. Ja samaan aikaan on hyvin tärkeää, että asetus hyväksytään parlamentissa ja neuvoston kolmikantaneuvotteluissa mahdollisimman nopeasti, että saadaan yhteiset säännöt, mitä tulee tietosuojaan Euroopassa. Näin tulkintasäännöt olisivat samanlaiset kaikkialla Euroopassa. Eli jos nyt noudatetaan tuomioistuimen päätöstä ja annetaan suuntaviivoja yrityksille siitä, miten se pitää panna täytäntöön, niin, että saadaan aikaiseksi yhteinen puitteisto, niin näin voidaan oikein vastata tähän Safe Harbor-päätökseen. Tietysti vuoropuhelua jatketaan Yhdysvaltain kanssa ja toivomme, että nämä huolet, jotka tuomioistuin on maininnut, että niihin Yhdysvalloissa viranomaiset todella paneutuvat. Eli tässä mielessä toivottavasti rakentavaa vuoropuhelua voidaan jatkaa asked about, uh, uh what about uh, the... Seuraavat kysymykset koskivat uh, teollisuuden digitalisaatiota ja miten taataan se, että Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä ja että komissio ei ole julkaissut tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa tästä. Tähän liittyy totta kai se, että meidän täytyy painottaa entistä, entistä kovemmin vielä digitaalitalouden tärkeyttä. Meidän strategioissamme on todettu se, että palvelualan digitalisaatio on todella tärkeää, jotta Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä. Se, mitä me haluamme tässä nyt tehdä, on varmistaa, että muun muassa pilvipalveluja voidaan käyttää teollisuuden prosessien modernisoinnissa. Tähän asiaan tarvitaan standardeja. Niillä voidaan varmistaa, että näin todella tapahtuu. Meillä on tähän aloite ja se on nimeltään EU Science Cloud. Me haluamme varmistaa, että Euroopassa tieteellinen tutkimus pystyy hyödyntämään viimeistä teknologiaa, erityisesti kaikenlaista dataa, jota muun muassa yliopistoilla on. Niillä on tällaista superlaskentakykyä omilla valtavilla koneillaan ja haluamme varmistaa, että siitä myös EU hyötyy pilvipalveluiden muodossa. Sitten vielä näistä alustoista. Niihin liittyviä kysymyksiä tuli valitan, en, en eh, ehdi vastata nyt tässä kaikille kysyjille. Kallas Blanco Lopez ja Signorino kysyivät siitä, mitä voidaan odottaa nyt lainsäädännöltä, miten voidaan varmistaa, että meillä on hyvä tasapaino toisaalta innovaatioiden suojelun ja toisaalta niiden aikaansaamisen välillä. Ensinnäkin meiltä on tulossa aloitteita liittyen tekijänoikeuksiin ja digitaalisiin sisältöihin, mutta alustoista sanoisin sen, että ensin täytyy ymmärtää, mitkä tässä ovat ongelmat. Siksi meillä oli julkinen kuuleminen ja viittaan tässä siihen, jonka edustajat jo ottivat esiin Edustaja Niebler kysyi siitä, kuultiinko tässä sidosryhmiä. Kyllä kuultiin. Me olemme valmistelleet hyvin yksityiskohtaisia kyselylomakkeita, joilla pyritään selvittämään tätä asiaa, eli innovaatioita ja toisaalta sitten niitä epävarmuustekijöitä, joita innovaatioihin ja niiden aikaansaamiseen liittyy. Ja näin varmistamme, että aihe tulee varmasti käsiteltyä sitten Henkel kysyi, Henkel kysyi Niin, pahoittelen, jos annoin tässä väärän vaikutelman. Komissio ei voi eikä aio määrätä minkäänlaista prosenttiosuutta tai minimi- tai maksiminopeutta vapautta, joka pitää tarjota, tai mitään kansalaisten määrää, jolla täytyy olla pääsy digitaalisiin pankkipalveluihin. Näin emme voi tehdä vapaissa talouksissa, eikä siitä olisi myöskään mitään hyötyä. Me kuitenkin haluamme saada aikaan kehitystä ja olemme julkaisseet tällaisen digitaalisen yhteiskuntaindeksin, joka tarkastelee tätä tilannetta ja sen avulla voi vertailla tilannetta vuodesta toiseen – se on palvelu, joka on julkisille palveluille ja yrityksille ja kansalaisille saatavissa. He voivat siitä sen avulla ymmärtää, kuinka talouksilla menee, mutta me emme halua sanella, kuinka asioiden tulisi kehittyä. Täällä mainittiin jo tämä asia ja ja puheenjohtajakin kysyi PK-yrityksistä. No, PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka, mutta niihin liittyy myös vakavia huolenaiheita. Monet PK-yritykset ovat kuitenkin lähteneet tähän muutokseen mukaan ja tarjoavat palveluitaan ja tuotteitaan jo verkossa, mutta meidän tulee varmistaa se, että perinteisimmilläkin aloilla, perinteisimmilläkin aloilla – päästään mukaan tähän äh, digitaalitalouteen. Me emme kuitenkaan voi lähteä sanelemaan yrityksille sitä, miten niiden tulisi tulevaisuudessa toimia. Edustaja Valean kysyi tekijänoikeussäännöistä ja siitä, mitä me aiomme tehdä. Kuten jo totesin, me yritämme uudistaa tuota kehystä. Se on hyvin monimutkainen asia. Teemme sen vaihe kerrallaan. Miksikö tämä on tarpeen? Syy siihen, siihen on se, että tekijänoikeuksien suojelu on näin internet-aikana vielä tärkeämpää kuin aikaisemmin, koska taloudet pohjaavat nykyisin tietoon Nykyään verkossa pääsee käsiksi kaikenlaiseen sisältöön hyvin nopeasti, eli lainsäädäntöä ja tekijänoikeuslainsäädäntöä nimenomaan täytyy sopeuttaa tähän nykyiseen tilanteeseen, mutta me emme pysty pakottamaan yrityksiä siihen suuntaan, johon ne eivät halua mennä. Me voimme kuitenkin auttaa ja tukea niitä, jotta ne toimisivat paremmin, kun esimerkiksi myyvät palveluitaan ja, ja, ja tarjoavat tuotteitaan verkossa. Tiedän, että olen puhunut tässä jo varsin kauan. Olen yrittänyt kattaa tässä nyt kaikki kysymykset. No, mitä meiltä voi odottaa, jos puheenjohtaja sallii, niin käyn läpi vielä viimeisen asian, jotta saan kaikki tässä nyt katettua. Edustaja Tampurano kysyi siitä, milloin näitä lainsäädäntöaloitteita on tulossa. Komission jäsen Ansip on kertonut jo ensi vuoden tavoitteista ja ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla yritämme saada aikaan geoblokkausaloitteita ja ensi vuoden puoliväliin mennessä teemme telekom-sääntöjen lainsäädäntöaloitteita ja samaan aikaan yritämme tai sitten vuoden toisella puoliskolla yritämme laatia niitä toimia, joita tarvitaan ALV-sääntöjen uudistamiseen. Pahoittelen, jos nyt unohdin vastata johonkin kysymykseen joltakin edustajalta. Voin vastata myöhemmin mielihyvin kirjallisesti ja paljon kattavammin. Kiitos. Thank you very much. And also... Kiitos oikein paljon ja kiitos siitä, että tulitte tänne paikalle ja vastasitte näin täsmällisesti näihin lukuisiin kysymyksiin. Tähän päätämme tämän istunnon tänä iltapäivällä. Huomenna jatkamme Itren valiokuntaa ja siellä Busekin kokeneella johdolla jatkamme kello 90 äänestämme. Hyvää iltaa kaikille.